Ensimmäinen äänestys 14. biologista monimuotoisuutta koskeva kokous, suullinen kysymys komissiolle, sähköinen äänestys, koneäänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sama aihe. Suullinen kysymys neuvostolle. Äänestys alkaa. And it's closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten Yleinen talousarvio varainhoitovuodelle 2019, kaikki pääluokat. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 18. Äänestys alkaa. And closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. And it is closed. Ja äänestys päättyy. Hyväksyt. Sitten menettelystä. Ainoastaan kaksi viimeistä lukua. 52 on tässä alussa ja sitten käymme läpi viimeiset luvut. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 50. It's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 tyhjää. Hyväksytty 93 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 65. It's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 63. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tässä olikin koko äänestys luettelo. Only one file left. It's, um, complementing... Ja vielä yksi jäljellä. Tämä koskee tyyppihyväksyntää nyt kun yhdistynyt kuningaskunta eroa EU-sta. Ja tässä on tarkistuksia lausuntoluonnokseen. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestyskone äänestys alkaa. And it is closed. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin äänestykset on saatu suoritettua. Kiitoksia kovasti. the advisors would like to advise us. Thank you. No niin, seuraavaksi esityslistalla on elintarvikeketjuun kohdistuvan EUn riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys. Ja tarkastelemme lausunto luonnosta, jonka on laatinut Sommer. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yli viisi vuotta on odotettu sitä, että komissio vihdoin ottaa kantaa siihen, lähteekö se tarkastamaan uudelleen elintarvikkeen perusasetusta vai ei. Komissio ei pitkään ole nähnyt tarvetta toiminnalle, niin kuin ei myöskään elintarvikeala sinänsä mitään, mitään Tarvetta tälle ei ollut, mutta sitten marraskuussa 20, 2017 käytiin pyörän pöydän keskustelua, jossa oli mukana parlamentin jäseniä eri maista ja elintarvikealan edustajia. Loppujen lopuksi sitten nyt olemme saaneet komissiolta ehdotuksen ja Euroopan kansalaisaloite, joka koski glyfosaatin kieltämistä, oli tämän taustalla ja sai komission ryhtymään toimiin. Kansalaisaloitteen jälkeen komissio päätti, että riskin arviointia täytyy tehostaa. Ja sitten aika pikaisesti, ainakin minusta tuntui täältä, työstettiin lainsäädäntöesitystä ilman vaikutusten arviointia tai kyllin pitkää kuulemista. Ja mielenkiintoista kyllä, komissio julkaisi ehdotuksensa hyvin pian kuulemisten jälkeen ja voi näin olettaa, että se oli tehty valmiiksi jo ennen kuulemismenettelyä. Ja haluaisin mainita vielä sen, että itse kuulun niihin, jotka suhtaudun kriittisesti tähän kansalaisaloitteeseen glyfosaatin kieltämiseksi. Minusta on aika omituista, että miljoonasta allekirjoituksesta yli 600 000 tuli yhdestä maasta, joten on syytä pohtia, kuinka edustava tällainen kansalaisaloite on koko EUn näkökulmasta, mutta tämä nyt vain sivuhuomautuksena. Itse en ymmärrä sitä, että komissio vain julkisen keskustelun takia koskien yhtä ainetta lähtee nyt käsittelemään koko alaa uudelleen. Ja komission ehdotuksessa ei myöskään puututa ongelmiin, joita tuli esiin refit-vaiheessa. Tämä koskee esimerkiksi elintarvikekriisejä, kriisejä jäsenvaltioissa tai porsareikien sääntelyssä. Juuri EFSA e-, e on juuri julkaissut kolmannen raportin ja siihen komissio viittaa hyvin vähän. Komissio tyytyy refit toimiin. Komission ehdotuksen ajoitus ei ole ollut kovinkaan onnistunut, erityisesti kun otetaan huomioon meidät Euroopan parlamentissa. Me otimme käyttöön erityisvaliokunnan glyfosaattitapauksen jälkeen, ja tämän valiokunnan työt ovat edelleen kesken, mutta tätä demokraattista päätöksentekoprosessia komissio ei ole ottanut huomioon. Oikeastaan erityisvaliokunta voitaisiin lopettaa saman tien, koska sen työtä hän ei millään muuta ole ottamassa huomioon, ja tämä on häpeällistä. Täytyy myös muistaa, että ensi vuonna on Euroopan parlamentin vaalit, ja tämä tarkoittaa sitä, että komissio parlamentilla ei ole enää aikaa käsitellä kyllin hyvin komission ehdotusta tai pyytää näkemyksiä asiantuntijoilta. No, jos minulle sanotaan sitten, että eihän näin tarvi, tarvitsekaan tehdä, koska kaikki on jo tehty, mutta pohdin, mistä tämä johtuu. Otetaanko tässä menettelyitä oikealla tavalla huomioon vai ollaanko tässä vain julkeita? Ja on myös kyseenalaista, että yhteinen neuvoston kanta on mahdollinen maras, että se olisi mahdollinen marraskuuhun mennessä. Meillä on näin vain muutama viikko sitten aikaa ennen joulutaukoa. Ja tammikuun lopussa pitäisi sitten saada epävirallinen kolmikantaneuvottelu päätökseen ja mietintö pitäisi saada viimeistään maaliskuussa sitten äh, täysistuntoon, koska emme tiedä, mitä Brexitille tapahtuu. Ja tämä vaikuttaa sitten huhtikuun äänestys äh, äänivaltaisuuteen. Ja se, miten komissio ajaa asia eteenpäin, on ollut hyvin kyseenalaista, mutta ehkäpä tällaista aikapainetta halutaan luoda tarkoituksella. Tällaisen mielikuvan itse olen saanut. Suurin ongelma minun mielestäni kuitenkin on se, että tätä asiaa käsitellään juuri ennen vaaleja. Tämä varmasti vaikuttaa myös sisältöihin, joita en nyt lähde käsittelemään tässä sen tarkemmin. Tiedätte kyllä, mistä puhun. Eli kritiikkiä vielä. Tässä ei ole tehty vaikutusten arviointia. Ja tällainen paketti, jossa tehdään näin suuria muutoksia, ei voi tapahtua ilman, vaikutusten arviointia. Tämä ajatus ja tämä toiminta vaikuttaa myös Euroopan tämän alan kilpailukykyyn, voi vaikuttaa hyvin dramaattisestikin. Ja kun katsotaan EFSAn rahoitusta, tässä olisi pitänyt ottaa erilaisia rahoitusmalleja huomioon. Ei ole mitenkään varmaa, että Euroopan parlamentin ja jäsenvaltiot lähtevät mukaan nostamaan EFSAn budjettia, vaan tämä päätöshän tehdään paljon myöhemmin ja tässä välissä on vielä vaalit, joiden lopputulos on tietysti vielä auki. Myös jäsenvaltioissa hallituskuviot muuttuvat jatkuvasti, eikä tästä nyt tule mitään läpihuutojuttua, ja komissio pitäisi tämä ottaa huomioon. Sisällöllisesti kritisoin erityisesti uusia avoimuussääntöjä, joita tässä ehdotetaan – on totta, että EFSassa on parantamisen varaa. Virasto on kyllä julkaissut paljon tietoa, mutta sillä ei ole tähän mitään velvoitetta. Meillä on vuoden 2001 asetus, joka koskee asiakirjojen saatavuutta. Pitäisi katsoa avoimuutta myös muiden virastojen osalta. Komissio kuitenkin menee tässä pidemmälle erityisesti kun katsotaan esimerkiksi tutkimusten ja muiden asiakirjojen julkaisemista. Ja jos asiakirjoja julkaistaan liian aikaisessa vaiheessa, voi käydä niin, että näitä asioita ja ajatuksia lähdetään kopioimaan muualla maailmassa, esimerkiksi Kiinassa – verkkosivuilta, kun lupa on haettu, voi katsoa helposti tietoa ja päätellä, mistä tuotteesta on kyse. Ja koska EFSAn lupamenettelyt kestävät usein varsin pitkään, kolmansissa maissa on varsin helppoa sitten jo luvanhaun aikana tuoda markkinoille laittomia kopioita. Ennen kuin lupa on edes annettu eurooppalaiselle tuotteelle. Ja näin tuottajat joutuvat kantamaan korkeita kustannuksia ja hukkaavat aikaa. Tässä pitäisi mukauttaa näitä toimia EMAN ja EKAN, eli että asioita tuodaan julki vasta, kun julkinen arvio annetaan asiasta. Viitaan tässä esimerkiksi EMAN lääkevirastoon. Se on ilmoittanut, että ennen muuttoa Amsterdamiin tai määrämättömäksi ajaksi se ei julkaise asiakirjoja lainkaan. En voi myöskään ymmärtää sitä, miksi tiukemmat avoimuussäännöt koskisivat vain riskinarvioinnin prosessia. Myös riskien hallinta ja muut siihen liittyvät osa-alueet pitäisi hoitaa avoimemmin. Miksi pitäisi tai pitäisi velvoittaa myös julkaisema kokous, pöytäkirjat ja muut asiakirjat. Usein on tullut ilmi, että jäsenvaltioiden päätökset ovat vain poliittisesti, ei sisällöllisesti perusteltuja. Ja hallintoneuvostossa EFSA pitää saada kyllin laajaa edustavuutta – GMOt, e elintarvikkeiden lisäaineet ja monet muut kysymykset tulevat käsitellyiksi siksi näiden alojen edustajat pitää saada mukaan eikä pelkästään yhtä alan edustajaa, niin kuin komissio on kaavellut. Ei voi olla niin, että kuten komissio kuvittelee, että teollisuus itse tai toimiala voi itse päättää, kenet se lähettää hallintoneuvostoon, koska pelissähän on usein erilaisia etuja. Kun sitten nimitetään tieteellisiä asiantuntijoita, komissio omassa ehdotuksessaan menee jälleen pidemmälle kuin mitä tavoite on. Jokaisen jäsenvaltion tulisi nimittää 12 asiantuntijaa, mutta tämä asettaisi aivan liian suuria vaatimuksia er-, erityisesti pienille jäsenvaltioille. Pitää järjestää tarjouskilpailu, jäsenvaltioiden pitää vaihtaa tietoa keskenään siitä, ketä sinne lähettäisivät. Tämä aiheuttaa valtavaa lisähallinnoista taakkaa ja kustannuksia, eikä tämä voi olla meidän etuimme mukaista. Ja se, että jäsenvaltiot pelkästään itse voivat nämä henkilöt nimittää, voi tuoda mukanaan liikaa poliittisia vaikutuksia ja tämän haluamme estää. Eli kyllä haluamme, että jäsenvaltiot voivat ehdottaa asiantuntijan ehdokkaita, mutta emme voi pitää tätä velvoittavana, vaan EFSAn pitäisi kuitenkin itse päättää heistä loppuvaiheessa. Vielä muutama loppukommentti. 63 tarkistusta olen jättänyt mietintööni ja 11. syyskuuta on määrä aika tarkistuksille. Tarkistuksia varmasti tulee vielä lisää. Määräaika on liian lyhyt. Ja toivottavasti myös muut kollegat jättävät tarkistuksia. Minulla on jo tarkistuksia muilta valiokunnilta. Ne antavat hieman esimakua siitä, missä mennään. Kaikki eivät mene tietenkään samaan suuntaan mutta jos näin olisi, sehän olisikin omituista. On mielenkiintoista, että Jurin ja Agrin eh, varistilta ovat jättäneet eh, osittain identtisiä tarkistuksia ilman kuitenkaan minkälaisia perusteluja, joten joidenkin ehdotusten osalta on hyvin hankala nähdä, mikä on perusteluna tietyille tarkistuksille joten tässä olisi hyvä nyt käyttää näiden esittelijöiden puolen. Sitten Orhusin yleissopimus ympäristökysymyksissä. Tässä esittäisin kysymyksen komission suuntaan. Haluaisin kysyä, miten komissio arvioi juridisesti näitä vaatimuksia, joita tässä on esitetty. Näitä on hankala arvioida. Ja mitä teemme Elintarvikkeiden kanssa tämähän koskee vain ympäristökysymyksiä ja GMOita. Tarvitsemme yhtenäisen järjestelmän. Ja vielä lopuksi pyyntö kaikille kollegoille. Pyydän teitä todella tarkistuksessanne keskittymään olennaiseen. Meidän on keskityttävä komission ehdotuksen ytimeen, rajoituttava siihen, se, että lähdetään käsittelemään perusasetuksen muita sisältökysymyksiä ei ole hyväksyttävä, koska meillä on kova aikapaine. Tässä ei ole kyse vain minusta, vaan olen saanut neuvostosta tietoa, todella varoituksia tästä. Eli jos parlamentti pyrkii tekemään lisäehdotuksia vielä muitakin asioita koskien, niin silloin neuvostossa tämä ei tule menemään läpi. vielä nämä kahdeksan säädöstä, jotka avattaisiin avoimuussäännöksille. Totta kai tämä on houkuttelevaa lähteä niitä sorkkimaan, mutta jos näin tehdään, emme pääse ikinä loppuun, joten pidättäytykää tästä. Muuten törmäämme seinään. Ja tämä varmaankaan ei ajaisi kansalaistemme etuja ja tämä olisi erittäin huono asia juuri erityisesti vaalien alla. En myöskään usko, että jos saamme tämän nyt epäonnistua, että saisimme sitten seuraavalla toimikaudella heti uuden ehdotuksen komissiota. Tämän voimme unohtaa, vaan nyt on syytä toteuttaa tämä paketti mahdollisimman hyvin ja näin sitten järkevissä rajoissa voitaisiin lisätä avoimuutta kansalaisten suuntaan. Kiitos. Thank you very much. Now I have uh, the shadows. Ja nyt varjoesittelijät. Muistaen aikakysymyksen. Älkää puhuka liian pitkään. Meillä on pitkä puhujalista. Herra Potsensi. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin ensiksi rouva esittelijä hänen työstään, joka on ollut erinomaista. Ehkä vähän yllättävää, mutta olen samaa mieltä lähes kaikkien kanssa, mitä hän on sanonut. Mitä komission kritiikki, kritiikkiin tulee, minä olen ärtynyt siitä, mitä komissio on tässä tehnyt ja minä olen kovempi kuin esittelijä. Tämä komissio julkinen kuuleminen oli komedia. Par, valiokunnan suuntaansa käyttäytynyt farsimaisesti. Meillä on liian vähän aikaa korjata kaikkia virheitä ja puutteita tässä ehdotuksessa. Tämä minua muistuttaa jonkun verran aikaisemmista tapahtumista, jolloin me keskustelumme vieraslajeista. Olen oikein tyytyväinen, että esittelijä on ottanut joitakin ehdotuksia sanktioista niille, jotka eivät halua paljastaa nimityksiä tai asiantuntijaa paneelien jäseneksi, jäseniä. Ja näin lisättäisiin tiedon julkisuutta, kannatan hänen seurattavuutta parantavia ehdotuksia, jotka koskevat riskiarvioita – samoin äänestystulosten julkistaminen. Nämä ovat asioita, joita tuen. Komissio oli luvannut, että se takaa riskiarvioiden mahdollisimman suuren seurattavuuden elintarvikeketjuun enpä usko, että komission lähestymistapa sitä edistäisi. Eikä mitenkään ymmärrä, mitä hyötyä on siitä, että että sektorilainsäädäntöä, että äh, olisi, että ensimmäinen sektori lainsäädännön lista, jota ei voi paljastaa yleisölle. Nyt tulisi lista, joka voi julkaista vain, jos se olisi erityisesti yleisessä edussa. Mikä tämä erityinen julkinen etu voisi olla ja mikä on tämä tieto mahdollisesti luottamuksellista tai ei ja milloin se kuuluu tähän listaan tai ei. Osana tätä mahdollisesti luottamuksella tietoa komissio on ottanut mukaan sellaista informaatiota, joka on relevanttia sekä ympäristön että julkisen terveyden kannalta. Tämä koskee esimerkiksi tuotelistaa, kasvisuojeluaineiden listaa, emme voi hyväksyä sitä, että lainsäädäntöehdotus, jonka me siis taata suurempi seurattavuus, toimisi ehdotetulla tavalla. Eli minusta osa tiedosta, tästä potentiaalisesti sellaisessa pidettävästä tiedosta pitäisi poistaa, tästä luottamuksesta tiedosta pitäisi poistaa. Komissio on asettanut meidät seinää vasten kun se ei ole jättänyt meille riittävästi aikaa arvioida asioita, mukaan lukien arvioida vaikutusarviota. Ja sitten meillä on tämä laajalainen informaatiollista horisontaalinen lista. Ja tämäkin saattaisi haitata julkista etua. Meillä pitäisi olla kattava lista. Jos näin ei tapahdu, seurattavuus olisi vähäisempää kuin nykyään. Rouva esittelijä on jo puhunut siitä, että tässä muutettaisiin menetelyitä niin, että tiedon jakko, jakaminen ja viestintä ei vastaisi kansalaisten oikeutta saada tietoa päätöksistä ja innovaatio kyky heikkenisi. Meillä on vaikea työ edessämme ja pahoittelen artiklan 27 muotoilua, jossa äh, suuren yleisen oikeus prosessia koskevaan tietoon ja riskinarviointiin. on heikentynyt meidän täytyisi muuttaa tätä ehdotusta, jotta haittaisi yleisen oikeutta tietojen saantiin ja jotta me rajoittaisi perussopimuksessa taattuja oikeuksia. Komissio on todellakin kotikutoisesti pistänyt kasaan tämän ehdotuksen. Ei tämä ole hyvää työtä. Ja se, että tietoa voisi jakaa ilman teollisuuden lupaa, pitäisi pikemminkin hyödyntää Euroopan lääkeviraston lähestymistapaa. Eli, äh, niin en haluaisi kritikoida ainoastaan komissiota, sillä on jotakin hyviä kohtia. Ehdotuksessa pitäisi myös todeta, että pitää kunnioittaa tätä varovaisuusperiaatetta ja eikä pidä liian nopeasti päästä tuotteita markkinoille. Miten me voimme, komissiolta kysyisin myöskin, miten julkistat EFSAn tekemät varoitukset, mitä tulo, julkistetaan tuloksia ilman riittäviä tutkimuksia? So you please do not, even if you are shadow, do not exceed five. Niin, olkaa hyvät ja pitäytykää siinä viidessä minuutissa maksimissaan. Seuraava varjoesittelijä herra Geerikke. Ja zunächst mal einmal herzlichen Dank für die, der Bericht, Bericht. Kiitoksia esittelijä ensinnäkin tästä hyvin kattavasta, laajasta mietinnöstä. Me, meidän täytyy tehdä politiikkaa kuluttajille, kuluttajaystävällistä ja valvottavissa olevaa politiikkaa. Ja siksi täytyy olla niin, että monikansallisten yritysten osalta valvonta oli sellainen, että sitä ei voitaisiin enää tehdä ja tietoja, tietoja ei saataisi lainkaan. EFSAn raportista tiedän, että on ollut paljon tarkastettavia asiakirjoja ja valvonta ja on tehty hyvin laajasti, mutta kuten on sanottu, aika on ollut hyvin vähän – jotta tähän tarpeeseen olisi voitu vastata. Tässä on kyse elintarvike- ja koko elämän ja hengen suojelemisesta ja tässä on toimittava sen mukaisesti. Ja meidän pitäisi, kuten Suomerkin antoi ymmärtää, meidän pitäisi pystyä toteuttamaan entistä parempaa politiikkaa komission taholta ja on saatava parempia asekirjoja. Kiitos. Kiitoksia. Häusling. Ja, wir behandeln... Niin, tässä käsitellään komission asiakirjaa, joka ensin kyllä herätti meissä iloa Ajattelemme, että hyvä, sana lisää avoimuutta. Tämän glyfosaattitapauksen tapauksen jälkeenhän tämä olisikin ollut välttämätöntä. Ja että otetaan huomioon se, mitä kansalaisaloite glyfosaatin osalta toi esille, eli että näin ei voi jatkoa. Mutta kun sitten katsotaan näitä kaikkia yksityiskohtia, pikkukoukkuja ja yksittäisiä juridisia kysymyksiä, kyllä herättävät hieman nyt epäluottamusta ja pohdin, onko tämä komission asiakirja nyt todella askel eteenpäin vai kenties tietyissä yksityiskohdissa askel taaksepäin. Totta kai on valitettavaa, kuten on sanottu, että aikapaine on näin valtava. Miksei komissio olisi voinut tässä toimia hieman aikaisemmin? miksi tämä pitää ajaa läpi nyt tällaista vauhtia. Tätä täytyy nyt mielestäni kuitenkin yrittää vielä ennen tämän maalikauden loppua. Mutta vain jos saamme lisää avoimuutta kuitenkin niin, että liikesalaisuudet eivät mene taas kaiken edelle. Muuten suhtaudumme komission tavoitteisiin hieman kriittisesti. Myönteisesti suhtaudumme siihen, että perustettaisiin julkinen rekisteri ja automaattinen tietojen julkaisu. Ja se, että raakatietoja ei julkaistaisi ennen EFSAn arviota. Tämä on periaatteessa hyvä asia. Mutta kun tätä tarkastelee hieman lähemmin, että siltä salailu tässä vain kasvaa, eikä välttämättä tuo lisää avoimuutta mukana, niin kuin komissio olisi todennut. Ja tässä nyt syntyy epäilyksiä monelta osin, kun katsotaan esimerkiksi Orhusin sopimusta, ja tekstiä pitäisi seuraavissa kohdissa muuttaa. Tiedot, jotka tulisi julkaista, tässä pitää katsoa siis siitä, mitä tietoja voidaan missäkin vaiheessa julkaista. Näillä tiedoillahan on kaupallista arvoa. Ja totta kai tässä täytyy olla myös mahdollisia poikkeusmahdollisuuksia. Sitten 39 artikla tekstistä, joka liittyy asiakirjojen saatavuuteen. Täytyy katsoa, että tämä meidän orhosin teksti ei ole ristiriidassa keskenään. Ja tässä on varo siitä, että todella avoimuutta ja asiakirjojen saatavuutta ei paranneta, vaan mennään taaksepäin. On sitten myös asioita, joihin suhtaudumme hieman eri tavoin kuin Sommer. Kun puhutaan hallintoneuvoston jäsenistä, suhtaudun hieman kriittisesti siihen, että siellä on vain alan edustaja. Miksi parlamentista ei esimerkiksi voitaisiin lähettää sinne yhtä tai kahta henkilöä? Zomer toivoo, että jäsenvaltiot voisivat nimetä asiantuntijat itse. Me haluaisimme, että tässä olisi kyse julkinen tarjouskilpailu ja sen jälkeen nimeäminen. Ja kysymys siitä, voidaanko tulevissa neuvotteluissa käydä ylipäätään nämä kaikki kysymykset läpi. No, tämä riippuu pitkälti poliittisten ryhmien konsensuksesta – ja eilisten maatalousvaliokunnan keskustelujen jälkeen näyttää siltä, että jossakin kysymyksessä kyllä olemme yhtä mieltä tai samalla linjoilla. Ja näitä asioita tai hankaluuksia pitäisi kuitenkin todella nyt katsoa ajoissa, muuten aika loppuu kesken. Toivottavasti komissio on tässä nyt avoimin mielin. Eli päästäänkö todella lisää avoimuuteen vai mennäänkö tässä takapakkeja ja annetaan toimialalle oikeuksia salailla asioita entisestään. Ja näin tehdään hallaa ympäristökysymyksille. Kiitoksia, Rava Haasekamp. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Perustelujen osalta EU-riskien arviointiprosessista pitäisi tulla avoimempi. Tämä on iso asiakokonaisuus, eikä sitä ole helppoa, siitä ole helppo kokonaiskuvaa saada. Mutta kun katsoo sitä lähemmin, huomaa, että jos teksti pysyy sellaisenaan, uudet säännöt voisivat eh, johtaa yhä vähentymään avoimuuteen verrattuna tämän päivän tilanteeseen. Muutamia esimerkkejä. Suurin osa unionin listoista korvataan listoilla, joita ei pidetä luottamuksellisina. Ja nyt ehdotetaan, että nämä listat korvataan muilla listoilla, tiedoilla, jotka voivat, voidaan tehdä luottamuksellisiksi, johon, jos niihin liittyy kaupallista etua. Komissiolle kysymys, jos tavoitteena on lisätä avoimuutta, niin miksi te poistatte tämän nämä olemassa olevat tietolistat, joita ei pidetä luottamuksellisina, oletteko samaa mieltä, että näiden listojen pitäminen lisäisi avoimuutta? Sitten on uusi määräys, jossa sanotaan, että tieteellisen tiedon ja tutkimusten julkaiseminen äh, otan huomioon teollisoikeudet, niin miksi komissio artikla 38 määrää uudet määräykset siitä, miten julkaistaan tietoa teollisoikeuksien puitteissa. En puhu Arhusin yleissopimuksesta sen enempää, koska kollegat sen ottivat esille, mutta yksi kysymys minulla on komissiolle, jos tavoitteena on avoimuuden lisääminen, niin miksi otatte 36a johdannon kappaleen, eh, missä rajoitetaan asiakirjojen saantia. Nimittäin tässä ehdotuksessa viitataan eh, ennakoivaan tietojen julkaisemiseen ja antamiseen, ja mielestäni tämän ei pitäisi millään tavalla rajoittaa asiakirjojen saatavuutta. Ja sitten vielä viimeinen kohta Sommerin mietintöluonnokseen. Siinä on paljon myönteisiä elementtejä, mutta keskeinen asia minulle on se, että koko mietintöluonnos selkeästi vastustaa sitä, että tieteellistä tietoa julkaistaan vasta sen jälkeen, kun viranomainen on oman lausuntosta asiasta antanut. Minusta sitä ei voi hyväksyä ja se menee avoimuuspyrkimyksiä vastaan. Jos voidaan lupahakemusta katsoa vasta sitten, kun EFSA on jo lausuntonsa antanut, niin minusta tässä täytyy olla joku mahdollinen, mahdollisuus riippumattomalle tieteelliselle arvioinnille ennen kuin tällainen ö, lausunto annetaan. Tässä nämä ovat minun kommenttini. Odotan komissiolta vastauksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Pericini. Grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Mekin Olemme tyytyväisiä siihen, että tämä ehdotus on tullut. Täällä on sanottu paljon glyfosaatin luvan uudistamismenettelystä ja monista muista asioista. Ja siksi suhtaudumme myönteisesti siihen, että lähdetään uudistamaan riskiarviointia Euroopan tasolla. Mutta tämä hetki on nyt todella otollinen. Kansalaiset ovat tätä peräänkuuluttaneet ja siksi onkin nyt katsottava, että tästä saadaan jotain konkreettista aikaan. Eikä tämä jää liian pieneksi tämä tulos, tai että tulosta pitäisi muutaman vuoden kuluttua ryhtyä heti sitten muuttamaan. Ja pohdin, kuinka monet tehdyistä tutkimuksista todella julkaistaan kun ajatellaan, että teollisuus voi pyytää rajattomasti luottamuksellisuus suojaa. Eli miten tietoja käytetään. Aivan kuten Hasekamp sanoi, tällaiset rajoituksethan vain vähentävät avoimuutta, vaikka sitä tässä halutaan lisätä. Ja kun katsotaan sitten EFSAn hallintoneuvostoa, se nimeää myös tieteellisen komission ja asiantuntijaryhmän johtajat. Eli miten sitten on mahdollista, että tuon ryhmän toiminta ei vaikuttaisi tutkimusten riippumattomuuteen. Ja se, että läsnä hallintoneuvostossa olisi komission edustajien lisäksi jäsenvaltioiden edustajat kustakin maasta, niin olen vihreiden edustajien kanssa yhtä mieltä siitä, että siellä pitäisi olla myös Euroopan parlamentin edustaja. Siellä käsitellään asioita suljetuin ovin, käsitellään asioita, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä kansalaisten elämälle. Ja vielä lopuksi EFSAsta. Jos me kaikki siis tunnustamme sen, että avoimuutta täytyy lisätä ja riskinarviointiprosesseja täytyy mukauttaa, niin silloin täytyy myös mukauttaa EFSAn talousarviota muuten. Kaikki jää vain sanahelinäksi ja paperitiikeriksi. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja nyt muut jäsenet. Rova Ajuuso. Muchas gracias, presidenta. No, parece que no te... Kiitos puheenjohtaja. aika ei näytä olevan paljoakaan, mutta aluksi haluaisin onnitella Sommeria ja todeta, että olen todella pitkälti yhtä mieltä hänen kanssaan. Muutama yleisluontoinen huomio. On selvää, että komissio haluaa jättää tällä aloitteella perintönsä, mutta koko aset 178-2002 asetuksen koko muuttaminen olisi ollut kunnianhimoisempaa. Jos katsotaan vaikkapa varo- varhaisvaroitusjärjestelmää ja muita elintarvikkeisiin liittyviä kysymyksiä, ne olisi ollut syytä ottaa myös esille. Ja tässä voidaan puhua siitä, että mitään todellista uudistusta ei tehdä vaan tarkastellaan tätä vain uudelleen. Tässä on asioita, jotka eivät toteudu hyvin. Alussa viitataan glyfosaatti kansanäänestykseen ja muihin kysymyksiin, jotka osoittavat, että tämä ei toimi hyvin. Tässä uudelleen arvioidaan yhdeksää asiakokonaisuutta mutta ei lähdetä uudistamaan niitä kuitenkaan kattavasti. Tässä halutaan parantaa objektiivisuutta, eri menettelyitä. Monia asioita tässä on esillä. Mutta täytyy muistaa Monsanto- ja glyfosaattitapaukset. On tehtävä entistä parempaa koordinointia, jotta esimerkiksi bisfenolitapauksilta voidaan välttyä. En lähde tässä nyt yksityiskohtiin, mutta haluan tukea Someria toteamalla, että tässä on tietyt kysymykset hyvin esillä, GMO ja niin edelleen, mutta tietty jakeluketju, joka on hyvin tärkeä elintarvikeketjun osa, jää lapsipuolen asemaan. jäsenvaltioiden 12 jokaisesta jäsenvaltiosta siis asiantuntijoita. EFSA pitäisi olla tehokkaampi. Se ei saisi olla enää pelkästään hallinnollinen toimija, joka noudattaa hyvin tiukkoja sääntöjä. Se vielä lopuksi toteaisin, että tässä on myös myönteisiä asioita, mutta – tässä ei mennä kyllin pitkälle, uudistukset eivät ole kyllin kattavia. Ja lainsäädäntöehdotuksen olisi pitänyt ottaa myös muita kysymyksiä, kuten viestintä. EFSAn pitäisi toimia kansalaisten ja kuluttajien suuntaan paljon avoimemmin. Tarvittaisiin myös sisäinen yksikkö, joka tarkastelisi terveyttä ja elintarviketurvallisuutta ja se, että tähän saataisiin mukaan muita sidosryhmiä, olisi tärkeää, että voitaisiin toimia valeuutisia vastaan. Tässä täytyisi todella kääntyä kuluttajien puoleen. Ymmärrän, että aikaa on vähän ja ehkä aikataulua pitäisi muuttaa, mutta tämän takia emme kuitenkaan saa toimia huonosti ja hätiköiden. Ja siksi henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että on parempi, että meillä ei ole ehdotusta lainkaan kuin, että saamme huonon ehdotuksen. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos. J. Rauha puheenjohtaja, kiitos. Meidän mielestämme geenimuunnettujen organismien lupamenettely ja torjunta että erityisesti glyfosaatin menettely käsittely ovat terveysskandaaleja. Mutta tähän voimme lisätä demokratian skandaalin. Ja siihen me törmäämme nyt. Eli komissiolla on perinteinen taipumus halveksia parlamenttia. Mutta silloin kun meitä ei, ei kunnioita, mitä halveksitaan. Ja, ja Euroopan parlamentilla on taipumus käyttäytyä naurettavasti. Me olemme tilanteessa, jossa me olemme päättäneet glyfosaattiskandaalin yhteydessä, että meillä on torjunta-aine. Valiokunta, minä olen tässä valiokunnassa, me teemme työtämme lisätäksemme seurattavuutta, vähemmän salaisuuksia – pyrimme katkaisemaan kytkökset komission ja laboreiden kesken. Ja me teemme vakavaa, erittäin vakavaa työtä torjuntaiden kanssa. Ja komissio pyrkii tämän matto altamme ehdotuksella, joka on erittäin kritisoitava. Minusta meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ainakin tänään sanon sen todeta täällä valkunnassa, että meidän täytyy ha- hajottaa tuo valiokunta. Tai meidän pitäisi tehdä tarkastuksia. Jompi kumpi. Emme voi näin jatkaa. Jos me jatkamme näin, te annatte perusteita niille monille, jotka ovat sitä mieltä, että komissio halveksii parlamenttia. Tässä ei ikään kuin pinnalla vernissä, joka näyttäisi enemmältä sortavuudelta, mutta tämä pinnoteen alla on kuitenkin vähemmän transparenssia lisää salaisuuksia. Ja olennainen kysymys viranomaisten sit riippumattomuudesta ja itsenäisyydestä on ratkaisematta. Tämä on ihan selvää. Ja lopuksi olen aina sanonut että toistan sen tänään, että historia tulee osoittamaan, että kysymys, mutta ei ainoastaan, mutta muuten torjuntain eteen myös. Mutta glyfosaattitarina osa tullaan näkemään yhtenä pahimmista Euroopan terveysskandaaleista. Ja meillä on parlamentissa vastuumme ja velvollisuutemme sanoa kansalaisille – että heitä ei so, sojella. Tässä ollaan kimpassa lobbareiden kanssa, ja jos Euroopan parlamentin tehtävä on olla vastapaino, meidän on toimittava siinä vahvasti, ja ensiksi meidän on saatava kunnioitusta demokratialla, koska meillä on demokraattinen farsi käynnissä. Grazie Presidente. Mi permette... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja jaan huolenaiheet siitä, että aika, aikataulu on todella tiukka. Komissio haluaa olla pikaisella aikataululla saada tämän päätökseen. Esittelijän ehdotus on selkeästi parempi kuin komission alkuperäinen ehdotus ja käsittelen erityisesti kahta kysymystä, joista yksi liittyy niin sanottu tutkittuun luottamuksellisen tiedon käsittelyyn. Emme haluaisi, että kun lisätään avoimuutta, järjestelmämme olisi sitten vähemmän kilpailukykyinen. Tämä voisi joissakin tapauksissa johtaa siihen, että yritykset vetäisivät asian kokonaan pois, jotta voivat sitten pitää hallussaan tiettyjä tietoja. emme voi käyttää mekanismeja, joilla avoimuutta ei lisätä. Viittaan tässä nyt esimerkiksi yhteen aineeseen, EFSAn lausunnossa. Tietyt aineet, joita on elintarvikkeissa, niitä on käytetty kymmeniä vuosia ilman, että erityisiä ongelmia on syntynyt – mutta nyt EFSA on kyseenalaistanut näiden aineiden turvallisuuden toisin kuin monet kansalliset viranomaiset. En halua kyseenalaistaa EFSAn toimivaltaa, mutta silloin kun aineita ei voida tuota uudelleen, vaan sitä tehdään synteettisesti niin, että sen molekyylirakenne on sama – mutta se ei ole täysin samanlainen kuin luonnollisesti syntynyt aine, niin on selvää, että tässä ei sitten enää suojella kansalaisia, mutta EFSA on kuitenkin toiminut tällä tavoin. Analyysi on tehnyt, tehty näin. On analysoitu aineita, joilla on samanlainen rakenne, mutta eivät ole kuitenkaan identtisiä. Näin ei kansalaisia voida suojella ja haluamme tieteellisen pohjan lisäavoimuudelle. Muuten tässä tehdään virheitä. Riskejä aineiden hallinnan osalta täytyy äh, arvioida oikealla tavalla, mutta täytyy myös välttyä siltä, että tietyt aineet jäävät äh, turhaan markkinoiden ulkopuolelle. Thank you very much. Rivaasi. Kiitos puheenjohtaja. Jotkut kollegat ovat painottaneet sitä, että tässä on haasteena tämän ehdotuksen tulos suhteessa eurovaaleihin. Kansalaiset haluavat suojella terveyttään. Ja tämä on keskeinen elementti siinä. Yhtäältä huomaamme, että komissio on aktivoitunut sanoakseen, että haluamme lisää avoimuutta, mutta kun näen tässä tekstissä sekä äh, esittelijä teidän äh, tekstissänne, niin itse asiassa nämä ovat taaksepäin askeleita kun huomaan, että ehdotatte tässä esimerkiksi, että olisi sen jälkeen, kun EFSAn tieteellinen lausunto on julkaistu, niin vasta sitten julkaista näitä tietoja. Sehän on väärinpäin. Eli meidänhän pitäisi ensin saada nämä tiedot julki ja sitten vasta EFSAn lausuntoasiaan. Kysyn, oletteko samaa mieltä? Kun huomaan, että jäsenvaltiot ja komissio saavat luottamuksellista tietoa ja haluatte poistaa sen, että EFSA voisi luottamuksellisia tietoja julkaista komissiolle ja jäsenvaltioille. Ja sitten, jos katsotaan tätä glyfosaattikysymystä, niin sanotte, että vain EFSAlta pitää kysyä. Ei, komissiolta pitää voida, jäsenvaltiolta pitää voida, Euroopan parlamentin pitää voida pyytää EFSAlta lisää selvityksiä. Nyt mielestäni tässä rajoitetaan tiedonsaantia eikä sitä lisätä mutta sitten puhutaan luottamuksellisesta tiedosta. Mikä ihmeen luottamuksellinen tieto, jos meidän pitää voida saada tietoa ympäristöä ja terveyttä koskevista tutkimuksista. Jos nämä ovat luottamuksellisia tietoja tai sitten yritysten kauppasalaisuuteen liittyviä tietoja, niin eikö ettekö huomaa, että meitä manipuloidaan, jos EFSAlla on 74 tutkimusta glyfosaatista ja että WHO eh, julkisee ne ja sanotaan, että ei, kun eh, tämä on tietysti kaupallisten yritysten kauppasalaisuuteen liittyvää tietoa. Mitä se sellainen on? Mitä luottamuksellisuus? Ei tässä mitään luottamuksellista ole, mutta kun pelätään juristeja, joita isoissa monikansallisissa yrityksissä on, niin silloin sanotaan, että no nyt se on luottamuksellista. Nostetaanpa kissa pöydälle. Mehän haluamme riippumattomuutta, asiantuntijoiden riippumattomuutta. Tässä se on ihan sama asia. Meidän täytyy tehdä ero sen välillä, niiden ihmisten välillä, jotka arvioivat riskit ja jotka hallitsevat riskejä, kun EFSA pyytää eh, tai antaa tie, eh, neuvoja eh, yrityksille, niin ne eivät voi olla niitä samoja ihmisiä, jotka arvioivat sitä riskiä mutta meidän pitää kuitenkin saada todistusaineistoa ja todellista riippum- asiantuntijoiden riippumattomuutta, eikä niin, että äh, ikään kuin yritysten äh, salaisuuden ja luottamuksellisuuden verhon taakse piiloudutaan. Jos minä haluan EFSAlta mm, tieteellistä arviota, niin miten minä voin luottaa siihen, jos sen saa niitä raakatietoja käyttöön? Meidän pitää näyttää korttimme ja osoittaa kansalaisille Euroopassa, että me olemme vaativia Euroopan parlamentissa, haluamme täyttää avoimuutta. Sama, äh, mitä Sommer sanoi, että pöytäkirjat pitää antaa ja julkaista ja täytyy tietää, kuka äänestää ja miten. Mielestäni se on hyvä, se on oikea suunta, mutta tässä on tekstissä paljon parannettavaa. Tässä on paljon sellaisia asioita, jotka ovat mielestäni kehitystä jarruttavia asioita ja taaksepäin askeleita minusta tässä on paljon, jolla avoimuutta vähennetään. Meidän pitää puhua kansalaisten puolesta ja äänestäjien puolesta. Kiitos. Jarova Rova Kadenbach. Herzliches Dankeschön. Sydämelliset kiitokset. Kaksi toteamusta. Esittely, pa, Pavel Poch on jo esittänyt useammat, useammat kommentit meidän näkökulmastamme. Mutta haluaisin kommentoida Euroopan kansalaisaloitetta. Se on vähän kyseenalainen demokratian näkökulmasta. Ja se, jos sinä kyseenalaistat sitä sen takia, että monet ihmiset eh, antavat sille tukea se yhdestä maasta. Meillä on laaja enemmistö, joka tuki kansalaisaloitetta 2010. Jos ihmiset noudattavat sääntöjä, niin tuolla se on demokraattinen. Ja voimme olla tyytyväisiä siihen. Enkä usko, että meidän pitäisi kommentoida mainitsemani aspektia täällä. Ja toiseksi, teollisuudella on erilaisia kantoja, ihan niin kuin parlamentissakin. minun ehdotuksessani maatalousvaliokunnassa sanoin, että tarvitaan kaksi parlamentin edustajaa. Ja sitten kun puhutaan jäsenten kasvattamisesta 45, niin minun mielestäni teollisuuden näkökulmasta tuota kasvattamista ei tarvita, sillä hän on jäsenensä. Ja toiseksi sitten puhutaan tutkimuksesta, jolla tarkastaa dataa, artikla 32e. Luonnoksen nykymuodossa kustannus siirretään luvan hakijalta Euroopan veronmaksajalle. koska kyseessä on verifiointi. Jos päätetään, että verifiointia tarvitaan ja komission täytyy tehtävät tehdä, kustannukset tulevat EU-varoista. Mutta ehdotuksesta ei käy selväksi, kuka tutkimukset maksaisi. Joten haluaisin, että tuo kohta poistettaisiin tai komissio voisi antaa lisätietoa. Vasta selkeyttää, kuka kattaa tutkimusten kustannukset ja miltä ne sitä käytännössä vaikuttaisivat. Thank you very much. Uh, anyone... Haluatko joku muu vielä puheenvuoroa? Jos ei sitten muuten, herra Uhl, EFSAn johtaja. te ensin sitten komissio. Very much, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. EFSAn näkökulmasta komission ehdotus tukee vahvasti meidän aloitettamme avoimen EFSAn suuntaan, jota olemme jo edustaneet vuodesta 2014 eteenpäin. Tuemme komission ehdotusta lämpimästi, sillä omasta näkökulmastamme tämä on Tämä olisi iso askel eteenpäin avoimuuden nimissä, koska EFSAlla olisi oikeus ja velvollisuus julkaista raakatietoja hyvin laajamittaisesti. EFSAlla olisi siis oikeus ja velvollisuus ja rahoitus sille, että täytäntöön pannaan sellaisia rakenteita ja työkaluja, joiden avulla voitaisiin julkaista raakatietoja tieteellisistä tutkimuksista tiettynä ajankohtana, josta vielä keskustellaan, mikä se on, se ei ole meidän käsissämme, mutta eh, tällä tavalla me voisimme eh, jatkaa sitä meidän lähestymistapaamme, että tiede vaatii tarkistamista ja tutkailua, ja tällä tavalla akateemiset eh, tutkijat voivat ottaa raakatietoja, käyttää sitä ja tehdä omia laskelmiaan sen pohjalta ja näin myös vetää omia johtopäätöksiä tiedoista. Tämä ei olisi pelkästään askel avoimuuteen, vaan se myös selkeyttäisi EPSAn roolia, kuinka pitkälle meidän on mentävä ja kuinka pitkälle voimme mennä tietojen julkaisussa. Nyt on vähän sotkuisa tilanne tällä hetkellä, koska joskus meidän on odotettava Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta päätöstä ennen kuin tiedämme, kuinka pitkälle avoimuudessa voimme mennä. Me pitäisimme tällaisesta selkeästä juridisesta puitteistosta, mikä on luottamuksellista, mikä on julkaistavaa tietoa ja mielestämme komission ehdotus tekee tämän hyvin selkeäksi ja tämä antaisi ennustettavuutta myös sille, mitä, miten käytämme niitä tietoja, joita hakijoilta me saamme. Toinen liittyy sitten kestävyyteen, toinen kysymys. Komissiossa, komission ehdotuksessa eh, jäsenvaltiot otettaisiin paitsi hallintoneuvostoon mukaan, mutta myös tähän eh, ennalta valikointiin asiantuntijoiden paneeliin. Jäsenvaltioilla olisi jonkinlainen ikään kuin sormen jälki asiantuntijoiden nimetyksessä meille niin kauan, kunhan asiantuntijoiden tieteellinen osaaminen ja taitavuus sekä riippumattomuus EFSAn riippumattomuuspolitiikan mukaisesti on varmistettu. Ja meille ei ole niin tärkeää, onko tämä jäsenvaltioiden vai EFSAn tekemä tämä, itse tämä kilpailuprosessi, mutta se, että löydämme parhaat tiedemiehet ja riippumattomat ä, ähm, tieteilijät mukaan työhömme. Tärkeää on myös sitten, miten jäsenvaltioiden organisaatioille korvataan se, että he lainaavat asiantuntijoitaan meille. Tämä on iso askel myös jäsenvaltioille, koska tällä hetkellä kyseessä on vapaaehtoiset, joille EFSA ei maksa, ja nyt uudessa ehdotuksessa on, että me voisimme korvata näille tiedeorganisaatioille jäsenvaltioissa, jotta he antaisivat meille lainaan parhaat tieteilijät eurooppalaisiin projekteihin. Ja tällä tavalla voisimme myös lisätä rahoitusta yhteiselle projekteille valmistella näitä tieteprojekteja EFSassa. Tämä on iso askel avoimen ja mm, läpinäkyvän EFSAn suuntaan. Tässä on kuitenkin yksi mutta. Tämä voi toimia ainoastaan, jos sille annetaan rahavarat. Eli jos Euroopan parlamentti ja neuvosto löytävät keinon sopuun ja sitten MFFssä ei enää tulekaan meille rahoja, niin silloin se koko juttu vesittyy. Toivon, että näin ei tapahdu, koska silloin me olisimme epäonnistuneet. Tässä me tarvitsemme rahavarat sille. Jos ne löytyvät, tämän erinomainen ehdot, ähm, ehdotus kohti avoimempaa ja vastuullisempaa EFSAa. Pidämme siitä kovasti. Kiitän. Thank you very much. Uh, no... Kiitoksia Rauha komissiosta Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Paljon kiitoksia, rouva Sommer, ponnisteluistanne. Ja kuten tässä todettiin, olet erittäin nopeasti laatineet esitysluonnoksen ja antaneet mahdollisuuden tälle ehdotuksella tulla hyväksytyksi tällä lainsäädäntökaudella. Täällä on monta kertaa sanottu komission taholta ja komissaarin suulla, mistä ehdotuksessa on kysymys. Tässä kohdistetusti muutetaan olemassa olevaa elintärkeää lainsäädäntöä ja meillä on ollut erittäin perusteellinen, yksityiskohtainen riffit harjoitus elintarvikelainsäädännöstä. Meillä on ollut laaja kuuleminen. Olemme kuulleet monia sidosryhmiä pitkällä ajalla. Ja näimme, että elintarvikelainsäädännön yleiset periaatteet toimivat hyvin. Ja halusin varmistaa myös, että varmistaa, että teen teille selväksi, että me emme ole tulleet siihen tulokseen, että lainsäädäntöä pitäisi yleisesti muuttaa tai kokonaisuudesta uudistaa, eivätkä sidosryhmät ole myöskään tehneet sitä. Siksi meillä on kohdistettu muutos. Yksi asia, jota mietimme tässä, oli kansalaisaloite, joka koski glyfosaattia, mutta varmaan selvää kaikille, jotka työskentelevät yleisen edun alueella ja elintarvikkeet ovat osa tätä. Kaikki tietävät, että ihmiset haluavat lisää seurattavuutta, ihmiset haluavat ymmärtää, mitä riskiarviointiprosessissa tapahtuu. Ja teillä pitäisi antaa mahdollisuus ymmärtää parhaalla tavalla, mitä siellä tapahtuu. Tässä on siis kaksi aspektia, jotka tulevat sekä Rifitistä että kansalaisaloitteista. Että tässä pyritään lisäämään riskiarviointiprosessin seurattavuutta ja järjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä, erityisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen näkökulmasta, EFSAn näkökulmasta. Halusimme tarttua asiaan kunnianhimoisesti ja suurempi seurattavuus. enkä voi olla painomattomatta uudelleen, että me suunnittelimme toimet seurattavuuden kasvattamiseksi, joten meidän vastaessa keskustelussa – Mä yritän selvittää, miksi osa teistä on sitä mieltä, että tämä järjestelmä on vähemmän seurattava kuin nykyjärjestelmä. Is the objective. Seurattavuus on tavoite. Ja tämä lisäisi EFSAn legitimiteettiä, lisäisi luottamusta työhön. Also be um, uh, a sign and a signal that EFSA and the system is more accountable to the citizens, which... Me haluamme lisätä EFSAn vastu velvollisuutta, tilivelvollisuutta kansalaisille, mikä on iso asia, mikä on kulmakivemme seurattavuudessa. Se, että kaikki tutkimuksen, kaikki data, joka koskee lupamenettelyä, annetaan käyttöön proaktiivisesti. Tämä hyötäkalu, joka on erityisen arvokasta, jos se tapahtuu varhaisessa vaiheessa riskin analyysissä, koska muistaa sen, että kiinnostuneet osapuolet, kansalaiset voivat ymmärtää, mitä riskiarviointiprosessissa tapahtuu. Meistä tämä varhainen tiedon jakaminen on olennainen osa maksimitransparenssin ja tarkastelun lisäämiseksi. Tähän kulmakiveen olemme lisänneet muita välineitä, kuten julkinen kuuleminen, esteistä tutkimuksista ja unionin mittainen rekisteri, jolla pyritään siihen, että etäjässä olisi käytössä mahdollisimman laajalti tieteellistä evidenssiä – jotta se saisi parhaat välineet ja että kuluttajat luottaisivat tuloksiin. Tässä on kysytty, miksi komissio haluaa esittää luetteloita, positiivisia listoja informaatiosta, joka saattaisi jos teollisuus tekee oikeutta pyynnön, jota voitaisiin pitää luottamuksellisena. Jokaisessa asiakirjakokonaisuudessa on satoja ja tuhansia sivuja. Ja noudatamme esimerkkiä, joka on toiminut erittäin hyvin lääkeviraston yhteydessä. Jos joku väittää, että joku tieto saataisiin olla kaupallisesti luottamuksellista, niin se saattaa olla vain näillä alueilla sellaista. Mulla alueella sitä ei tarvitse esittää. Informaatio, joka pitää olla julkista, tulee pysymään julkisena. Lähestymistapamme on käytännöllinen. Näin keskustelu keskittyy näihin alueisiin ja silloinkin. Ja ne, jotka esittävät, että joku täytyy pysyä luottamuksensa, niin ne täytyy oikeuttaa ja osoittaa, että informaation julkistaminen vakavasti haittaa yritystä. Haluan alleviivata, että tämä esitys ei mitenkään vaikuta kielteisesti kansalaisten tai kenenkään muun pääsyn asiakirjoihin. Tämä koskee myös tätä yleistä etua, joka on sitten ylivertainen periaate. Ja tämä ei mitenkään puutu Orhusin yleissopimuksen vaikutuksiin. Orhusin vaikutus ei mitenkään tule muuttumaan. Olemme käyneet läpi Or- Orhusin yleissopimuksen vaikutukset läpi ja emme mitenkään puutu siihen arviomme mukaan. Haluamme tehdä aikomuksemme selväksi. Ja halusimme myöskin selittää, mitä ehdotuksen sana merkitsee. Totta kai tässä tasapainotellaan ja teollisuus on, on huolestunut henkisestä ja immateriaalioikeuksista, teollisista tekijänoikeuksista – Ja voisin täältä kaikille olemassa olevat teolliset tekijänoikeudet, tiedon henkilösuojan henkilösuo, tietojen suoja jatkuu ja muu tietosuoja pysyy muuttumattomana. Tässä on kysytty, miksi ehdotus ei tarkemmin selitä, mitä tämä tapahtuu ehdotuksessa todetaan, että käytännön toteuttaminen tapahtuu EFSassa ehdot on myös selitetty. Ja muotoilla sanon, että nämä periaatteet tulee turvatuksi lainsäädännön käytännön soveltamisessa. Eli ihmiset, jotka haluavat tätä informaatiota, eivät ole kunnioittaa näitä rajoja. Ehdotus mahdollistaa myös sen, että EFSA voi tarjota neuvoja ennen hakemuksen jättämistä ja voi tavata heitä. Ja tässä on erittäin tärkeää EFSAn puolueettomuus turvataan Meistä EFSA ei pitäisi tulla hakemuksen toinen tekijä, eikä sen pitäisi käsitellä tutkimusten yksityiskohtiin. Tietysti pk-yritykset vaativat, että heidän täytyy saada neuvoa tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa tämä hakemusta edeltävien tapahtumien seurattavassa on tärkeää, eli täytyy tietää, kuka tapasi kenet ja mistä keskusteltiin. Sitten verifiointi, tarkistukset. Tiedät, että EFSAlla on tällä hetkellä mahdollisuus tilata tieteellisiä tutkimuksia missiansa täyttämiseksi. Tähän emme puutu. Se on edelleen voimassa. Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että voi olla poikkeuksellisia oloja, erityisesti erittäin kiistanalaisissa tapauksissa. se vaaditaan takuita siitä, että tieteellistä rele- evidenttiä on mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman relevantisti otettu huomioon. Tämä mahdollistaa sen, että komissio voi pyytää EFSA tekemään joitakin lisätutkimuksia verifiointia ajatellen. Tämä riskinhallintatyökalu. Tämä pitäisi olla komission työ, käytössä oleva työkalu. Tässä kysytty, miten sitä rahoitettaisiin. Kertoksen mukaisesti tämä rahoitettaisiin julkisin varoin. Tätä ei pitäisi katsoa niin, että suuri yleisö maksaa teollisuuden kustannuksia, On kysymys on erittäin täsmällisten tieteellisten aukkojen täyttämisestä. Erittäin täsmällisesti määritellyissä ja sanoisin poikkeuksellisissa oloissa. On siis yleisessä edussa, että nämä tietoaukot täytetään. Komissio pitää myös olennaisena, että jäsenvaltiot ovat mahdollisimman voimakkaasti mukana asiantuntijoiden valinnassa. Ja EFSAn johtajan mukana ollaan taattu tässä herra Ollon ja määritellyt pääkriteerit, jotka ovat tärkeitä, tärkeimpiä asiantuntijoiden valinnassa, mitä tulee erinomaisuuteen, huippuosaamiseen, riippumattomuuteen ja paneeliin mahdollisimman hyvään koostumukseen. Pääjohtaja voi myöskin pyytää lisää asiantuntijoita, kuten muutenkin virastojen tapauksessa, jotta voidaan taata, että hänellä on se asiantuntijuus, jota tehtävien suorittamiseen tarvitaan. Tässä on haluttu seurattavuuden lisäämistä ei ainoastaan riskiin arviointiprosessissa, vaan, mutta myös riskin hallintaprosessissa. Täytyy muistuttaa, että komissio on tehnyt jo erillisen ehdotuksen jossa muutetaan komitologia-asetusta, joka toimisi tuohon suuntaan, erityisesti vetomuskomitean suhteen. Tämä on lainsäätäjien käsiteltävänä myöskin. Sitten riskin viestintä on tärkeää. Tässä tiedonannossa on perusteet tehokkaalle riskin viestintästrategialle – ja tämä on laajempaa kuin EFSAn toiminta. Kyseessä on EFSA, komissio ja jäsenvaltiot. Hyvin usein se, mitä pidetään tr- riskinhallinnan transparenssin puutteena, on pikemminkin merkki ris- sitä, että riski viestintä ei ole tarpeeksi tehokasta. Ehdotus pyrkii se, että riskikommunikaatio on mahdollisimman tehokasta. budjettiresurssit. On ihan selvää, että tällainen kunnianhimoinen projekti maksaa. Olemme kertoneet, mitkä olisivat summat ja luvut, mutta budjetti tietysti tarvitaan vielä. Mutta ehdotusta ei voi toteuttaa ilman budjettiresursseja. Puheenjohtaja keskeyttää. Yhden asian sanoisin torjunta valiokunnan päästä valiokunnan ja tämän kanssa. kanssa komissaarimme monta kertaa sanonut, että päästä valiokunnan työn tulos ja parlamentin työ erittäin sama aloitteessa mietinnössä koskee kas kasvinsuojeluaineita tullaan ottamaan huomioon rinnakkaisessa harjoituksessa, joka on kasvinsuojelu torjunta-aineiden lainsäädännön kanssa niihin keskittynyt. Komissio odottaa siis työnne tuloksia. Tämä on erittäin tärkeä osa torjunta-aine lainsäädäntöä. Kiittäisin esittelijää mahdollisuudesta esittää näkemyksiä. Ravata Soma. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Olisin halunnut kuulla komissiolta jotakin myös Orhusin yleissopimuksesta. Siitä on keskusteltu paljon myös muissa valiokunnissa. Ehkäpä komissio voi vielä palata tähän. Haluaisin erityisesti kiittää ensimmäisestä mielenkiintoisesta keskustelusta. Tästä saan paljon mukana, niin odotan innolla tarkistuksia. Ja olen nyt ehkä hieman optimistisempi sen suhteen, että saamme tämän pakettiin ennen vaalikauden loppua kuin ennen keskustelua olin. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Thank you all for uh, contributing to the Paljon kiitoksia <clears throat> The deadline for a... Sorry, kiitoksia, että otitte osaa keskusteluun. Kello 11 syyskuusta käsitellään ja 12. marraskuuta äänestämme Envissä. Now we move to the next item. Ja nyt seuraava kohta. Biologisen monimuotoisuuden kokouksen 14, COP14 ja päätös lauselmaehdotus. Meillä on joukko esittelijöitä. Annan puheenvuoron heille tai heidän korvaajille. Erä Litsin tilalla kollagen. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä sitten teille yhteisesittelijä Norbert Linsin puolesta tekstiä. Tämä COP14 viettää tänä vuonna 25. syntymäpäiväänsä. Ja nyt on syytä viitata entistä tarkemmin siihen, kuinka tärkeää on maailmanlaajuisesti suojella biologista monimuotoisuutta. Yhdessä muiden ryhmien kollegoiden kanssa olemme sitä mieltä, että 2011-2020 kauden toimia biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi on tehostettava entisestään, on asetettava uusia tavoitteita ja myös laadittava vuoden 2022 jälkeiselle ajalle kunnianhimoinen strategia ja on katsottava jopa vuoteen 2050 asti. Ja siksi vaadimme, että komissio ja jäsenvaltiot – jatkossakin huolehtivat luonnon monimuotoisuudesta, ei pelkästään Euroopassa, vaan ajaa myös tavoitteita maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä. Vuosi 2050 strategia, joka saatetaan alulle Egyptissä vuoden lopussa, sovittaa yhteen kestävän kehityksen tavoitteita ja muita toimia. Siksi on tärkeää, että tehostamme vuoden 2020 tavoitteita ja katsomme entistä tiiviimmin tuon vuoden jälkeistä aikaa, aivan kuten Pariisin osalta tehtiin, ja myös varmistetaan oikeanlainen rahoitus. me käsittelemme kuutta kohtaa, jotka, joista kaksi ottaisin nyt esille. Ensinnäkin vaadimme tehokkaita kansainvälisiä puitteita ajalle vuoden 2022 jälkeen. Olisi tärkeää, että meillä olisi, ottaisimme käyttöön suoritusindikaattoreita ja muita toimia, jotta luonnon monimuotoisuutta voidaan suojella ja laajentaa entisestään. Tämä on keskeisen tärkeää, jotta vuoden 2050 suunnitelman voi toimia. Samalla haluaisin korostaa myös sitä, että ei saa olla liian kunnianhimoinen, vaan täytyy olla realistinen ja toimia sen pohjalta, mitä Pariisissa sovittiin. Toiseksi maa- ja metsätalouden myönteiset toimet biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi täytyy nekin muistaa. Nämä kaikki liittyvät tiiviisti toisiinsa ja siksi on tuettava sekä maa- ja metsätaloutta, koska näillä alueilla. Voidaan tehdä paljon eri toimen edistämiseksi ja siksi todella peräänkuulutamme meritoimijoilta toimijoilta kestävää maa- ja metsätaloutta ja metsänhoitoa. Kiitoksia kaikille kollegoille hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Balas. Kiitos sitten, herra Balas. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja kysymys biologisesta monimuotoisuudesta alkaa nostaa kansalaisten tietoisuudessa korkeammalle. Voisin sanoa, että omassa maassani oli poliittinen kriisi kaksi vuotta sitten, päivää sitten, koska ympäristöministeri erosi. Ja hän kyseenalaisti sen, että globaalisti ei ainoastaan Ranskassa, vaan kansainvälisellä tasolla ja myös Euroopan tasolla ei tehdä mitään ja esimerkiksi lintujen määrä on noussut 20 prosenttia, samoin hyönteisten määrä. Meillä on alle vuosia Euroopan vaaleihin ja kansalaiset ovat yhä tietoisempia tällaisesta asiasta, jota aikaisemmin he eivät niin välittäneet, eli tilanne on muuttumassa. Eli nyt täytyy toimia sitä näkökulmasta. Meillä on ponnisteluita ja sitä täytyy painottaa. Sitä täytyy pitää mielessä. Ja mennäkseni vähän pitämällä. Olen aika tyytyväinen, että kaikki menevät tässä on samaan suuntaan. Se ei aina biodiversiteetin sotaan tapahdu. On ymmär, huolenaiheita esimerkiksi ympäristö- ja maatalousedut, jotka johtavat vähän muuhun suuntaan, mutta tässä on nyt hyödyllistä kantojen lähestymistä. Meillä täytyy käyttää kaikkia politiikka biodiversiteetin paremmin. Biodiversiteetti ei ole eristetty alue. Meillä täytyy olla tällainen monialainen lähestymistapa. No, tätä pistävää tässä ollaan. Nämä kopit ovat hyödyllisiä tilaisuuksia, mutta vaikutuksia ei ole riittävästi. Ja koppien jälkeen me kuitenkin tämä takkapakkia tietyllä alueella, vaan me ollaan vähän huolestuneita, että sen jälkeen, että allekirjoitimme viimeiset tavoitteet, että meillä ole kuitenkaan käsitystä, missä tilanne on, ja kuitenkin olisi äärimmäisen tärkeää, että meillä olisi indikaattoreita tällä hetkellä, jotta pystyisimme arvioimaan, onko politiikka hyvällä pohjalla. Muuten me teemme työtä, että me kykenemme arvioimaan, me tietäisi Onko tämä tehokasta? Tämä on huolestuttavaa, mutta muuten vasta mieltä, että tämä globaali tietoisuus vain vahvistuu ja siinä suhteessa työ menee oikeaan suuntaan. Paljon kiitoksia. Vishnevska. Kiitokset, puheenjohtaja. Biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen Euroopassa ja maailmanlaajuisesti on ensisijainen ja tärkeä asia. Ja näin sen pitäisi ollakin. Puolassa 2015, kun pantiin yleissopimusta, perustettiin erityinen ohjelma kestävyydelle ja biologiselle monimuotoisuudelle ja siihen liitettiin 2015-2020 toiminta suunnitelma. Uusi strategia 2020 jälkeen, jolla ylläpidetään biologista monimuotoisuutta, sen pitäisi olla hyvin kunnianhimoinen ja se on ihan ilman muuta selvää. Valmisteleva vaihe on sellainen, että sen pitäisi kattaa kaikki, sitouttaa sito, sidosryhmät vakavasti mukaan. Tämän prosessin pitäisi pohjautua tieteelliselle tiedolle ja myöskin tulevalle maailmanlaajuiselle arviolle ja miten saavutetaan yleissopimuksen tavoitteita. On tärkeää, että strategisten että strategian tavoitteet, jos, jolla ylläpidetään siis biologista monimuotoisuutta, näiden indikaattoreiden pitää olla mitattavissa oleva ja, ja on varmistettava, että uudet tavoitteet perustuvat kestävälle kehitykselle ja sen tavoitteille – ja niiden pitäisi myös tuoda lisäarvoa yleisopimuksen tavoitteiden toimeenpanemisessa. On tärkeää kansallisella tasolla biologisen monimuotoisuuden ylläpitämisessä se, että sisällytetään monimuotoisuus monille aloille, esimerkiksi energia, kaivosteollisuus, infrastruktuuri, tuotanto, prosessi, teollisuus sekä terveys. Biologisen monimuotoisuuden pitäisi olla osatekijä kaikissa näissä, kaikilla näillä osa-alueilla. Ja yhteneväisyyttä olisi löydettävä myös biodiversiteetin ja ilmastonmuutoksen välillä. Nämä asiat pitäisi nähdä yhtenä yhteenliittyneenä kokonaisuutena. Ilmastonmuutos – on vaarallista biologisen monimuotoisuuden kannalta, mutta samalla hyvä yleissopimus voi auttaa meitä hyväksymään ja vähentämään ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia. Thank you very much. Uh, Kiitoksia, Haasenkamp. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Biologinen monimuotoisuus on kasvava ongelma maailmanlaajuisesti. Ja kun tilanne vain pahenee edelleen, ymmärrän, mutta täytyy tehdä jotain. Keskitymme liikaa talouskasvuun, joka hallitsee kaikkia muita teemoja. Ja aina biologisen monimuotoisuuden kasvien ja eläinten tappioksi. Ongelma on ilmeinen Euroopassa, mutta myös muualla maailmassa. Me näemme toistuvasti kielteisiä vaikutuksia, ja eläinten jalostuksella on myös erittäin el, el, tuotannolla maataloudella erittäin kielteisiä vaikutuksia sekä Oseanian alueelta Etelä-Amerikassa ja myös merien kannalta. Ja käytön kannalta paljon vettä käytetään karjakasvatuksessa ja vastaavassa, joka haittaa vesipullaa ja lisää kasvihuonekaasujen päästöjä. Meillä pitäisi olla kattava suunnitelma, jolla voimme puuttua biologiseen monimuotoisuuteen, mutta ei pidä unohtaa karjakasvusta, koska se on yksi tärkeimmistä suurimmista ongelmista. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja siinä pohjallista. Haluatko joku muu vielä puhua? Jos ei, Madame Ledoux komissiosta. Thank you very much, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Komission puolesta kiittäisin Euroopan parlamenttia hyvästä päätöslauselmaesityksestä ja tuesta, kun valmistaudutaan SPD COP14. Tässä päätöslauselmaesityksessä on paljon tärkeitä asioita. Olemme samaa mieltä, että on suuri huoli siitä, että me ole ihan vauhdissa saavuttaaksemme asetetut tavoitteet ja todistusaineistoa on siitä, että biologisen monimuotoisuuden väheneminen uhkaa maailmaa joka puolella. Mm, COP15 pitäisi hyväksyä 2020 jälkeinen strategia biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Siinä pitää olla sitoumuksia ja sitten myös valmistautua näiden täytäntöönpanemiseen. Neuvoston päätelmät aiheesta, kun COP15 valmisteltiin, niin CBD-prosessi on pyytänyt yhdessä jäsenvaltioiden kanssa jo viime viikolla on lähetetty CBD-sihteeristölle jo viestejä siitä, mitä COP15 tulisi käsitellä. Ja tässä paperissa totesimme, että että pitäisi mahdollistaa kunnianhimoiset ja toteutettavat ja mitattavat tavoitteet, jolla vahvistettaisiin näitä tämänhetkisten tavoitteiden saavuttamista. Tässä on myös me- mekanismeja, joilla täytäntöönpanoa voitaisiin edistää mittareita, joilla edistystä voitaisiin mitata osapuolilta ja muilta sidosryhmiltä. Tämän pitäisi olla hyvin inklusiivinen, osallistava prosessi. Ja mielestäni nämä ovat aika hyvin yhtäpitäviä tämän päätöslauselmaesityksen tavoitteiden kanssa. Siksi edelleenkin odotan Euroopan parlamentilta vahvaa tukea tässä prosessissa. Kiitän puheenjohtaja. Well, thank you very much for the debate. To... Paljon kiitoksia keskustelusta teille. Tarkistusten takaraja on 5. syyskuuta kello 11. Äänestys on lokakuussa. Ja sitten seuraava kohta. Yhteinen keskustelu. Päätöksestä neuvoston ja parlamentin kanssa, joka luo horisonttiohjelman? Uh, so, um, yeah. um, so, take these items together and uh, we start... nämä kaksi teemaa yhteen. Käsittelemme esit- molemmat mietinnöt yhteen ja ensimmäinen esittelijä Bussolensin kollegat, Horisontti 20 tulee olemaan Eurooppaan yhdeksän tutkimuksen puiteohjelma. Ja sillä on, on 10 miljardia enemmän rahoitusta kuin Horisontti 2020. Ja se on kunnianhimoisin tutkimusohjelma tähän asti. Ja täytyy onnitella komissiota. Me voimme oppia aikaisemmista ohjelmista ja menestyksistä. Ja horisonttiohjelma pyrkii vahvistamaan pa- yhteisen tutkimuspohjaa lisäämään kilpailukykyä, tekee Euroopasta kelpoisen vastauksen 21. ensimmäisen vuosisadan johtoon kiertotaloudessa, ilmaston lämpenemisen vastustamisessa ja muussa. Horisontti 2020, 2020 on luonut erinomaista tutkimusta. On paljon viitteitä, laatu, tieteessä kirjallisuudessa, mutta tutkimusekosysteemi ei vielä tuo sellaista tutkimusta, joka ottaa selkeisiin kohdentuttaviin tuloksiin kansalaisten näkökulmasta. Tietty määrä monimutkaista haittaa tätä ohjelmaa, joka vähentää sekä innovaation vaikutusta että innovaation vauhtia. Puiteohjelman jatkuminen tarjoaa varmuutta ja se vahvistaa horisontti-brändiä. Koteron totesi, ja kun meillä on yhteinen keskustelu, sitten kommentin molemmista ohjelmista, erityisesti tämän kolmen pilarin äh, ohjelma on hyvä avain, avoin tiede, sitten kilpailukyky, teollisuus ja kolmas avoin innovaatio. Ja sitten nämä komponentit, kuten Euroopan tutkimusneuvosto, Mari Kuri toimet Euroopan innovaatioteknologiainstituuttiin. Minulla on myös tervetullut, että apurahat ovat Horizon Europein tärkein ratosalma, mutta uudessa ohjelmassa ihan oikein puutetaan aikaisemmin, aikaisemmin tunnistettuihin ongelmiin, jotka on tunnistettu sidosryhmien ja lainsäädäntäjien keskusteluissa. Minusta myönteistä, että tässä on uusia piirteitä, kuten missiot. Tämä käsite tarvitsi selkeyttä, kuten tarkistukseni 10 ja 11 koskennastosta osataan rakenteen suhteen. Klustereiden määrä tippuu horisonttiin 20, 20 nähden ja viittaa ympäristön, jolla osa klastereita. Terveysklusterin rahoitus kasvaa tässä minimaalista suhteessa haasteeseen, joka väestön vanhemminen ja se, että krooniset ja tarttuvat taudit lisääntyvät ja räätälöitävät taudit lisääntyvät. Haluan lisätä harrastetta Euroopan budjettia ja terveysklusterin osalta varojen siirtäminen klustereiden välillä ei ole oikea keino poistaa rahoitusaukkoja. Haluan, että pilarin kahden kahden komponentin rahoituksen pitäisi noudattaa samaa suhteellisuutta kuin Horisontti 2020. Erityisesti 70 prosenttia pitäisi kohdistaa yhteiskunnan haasteisiin ja, ja 30 prosenttia teollisuuden kilpailukykyyn. Ja missioiden suhteen ehdotan muutama selkeästi yhteiskunnallisesti hyödyllisiä missioita, jotka tutkijat ja bisnekset tunnistavat ne, ja se voisi katalysoida investointeja, ja sillä olisi hyviä vaikutuksia kansalaisille. Syövät on yksi päähaasteet, joita kansalaiset kohtavat, ja ottaa huomioon, että 70 prosenttia eurooppalaisista haluavat kansalaisten tekemään terveyssektorilla merkitsee, että meidän pitäisi pitäisi tehdä tästä prioriteettitutkimuksessa. Cancer remains the leading cause of death by disease Äh, Syöpä on suurin lasten syy. Tutkimus on pirstoutunutta. Yksittäiset aloitteet eivät johda kestäviin tuloksiin ja ehdotan tarkistusta seitsemään, joka johtaisi äh, er, las, kokouksien lasten äh, syöpien poistamiseen 2000 poistamiseen, joka vähäistää sekä sairastavuutta että kuolleisuutta. Pilarissa kaksi, kolme viidestä klusterista ovat välttämättä relevantteja Envin kompetenssille ja kattavat Pilarin suurimman rahoitusalueen 32,7 miljardia, mutta muut klusterit ja pilarit koskevat alueita, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti relevantteja Envin toiminnalle. Tätä, tota, vielä, että terveys ei siis vastaa kansalaisten odotuksia. Distribution of health, I call on my mentor 13 and 14. Tarkistukset 13 ja 14 pyrkivät siihen, että budjetti olisi ainakin sama kuin 13. Budjetti 8,9 prosenttia, ei 8,18 prosenttia. Me tiedetään, että liitteen 125 kohdasta sieltään digitaaliset työkalut, terveys, ter, terveysklusterista teollisuusklusteriin 25 ja 35. Ympäristökysymyksistä olen tehnyt lukuisia tarkistuksia 37, 8, 40, 42, 43, 44, 46 ja 55 asti. Haluan innovaatioita, ja koskevat puhtaita ratkaisuja ja hiilisyyttä, jotta saada arkista jakoaluetta ja se vähän risk, vähäisen riskiin äh, torjunta-aineita ja tuot, pyritään suojelemaan pölyttäjäorganismeja. Odotan keskustelua kollegoiden ja varjostelijoiden kanssa ja odotan yhteistyötä kanssanne parantaaksemme komission ehdotusta, joka minun mielestäni on hyvä, mutta sitä voisi tulla vielä tehokkaampi. Kiitoksia. Thank you very much. Now I turn to the shadow rapporteur. Nyt varjoesittelijät. Tai heidän korvikkeensa. Kuten vaikka Bethonin tapauksessa. Presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Korvaan tässä kollega Timoria, joka ei päässyt paikalle. Aluksi haluaisin kiittää Busoita hänen panoksestaan. Me voimme pitkälti olla hänen kanssaan yhtä mieltä. Tässä viitattiin myös ITREN esittelijöiden kommentteihin, jotka parantavat komission tekstiä. Tämän ohjelman kautta voimme parantaa kilpailukykyämme kehityksen alalla ja näin voimme vastata erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Mutta komissio pyrkii tässä toimimaan hyvin. Se haluaa lisätä talousarviota, mutta tämä ei kuitenkaan riitä, kun otetaan huomioon, kuinka paljon erilaisia haasteita meillä on edessämme. Ja kun otetaan huomioon myös se, että olivat hankkeet kuinka hienoja tahansa, vain yhtä neljästä voidaan rahoittaa. Eli budjettia täytyy vielä korottaa. Kun katsotaan sitten tätä rakennetta, tässä on kolme pilaria ja tiettyä ennustettavuutta mitään vallankumousta tässä ei ole, mutta tiettyjä muutoksia täytyy ottaa huomioon. Kakkospilari esimerkiksi ei ole kovinkaan yksityiskohtainen ja se voi synnyttää kilpailua eri alojen välillä, kun pyritään hakemaan rahoitusta. Ja näin tarvittavaa rahoitusta ei välttämättä aina saada pitäisi katsoa ainakin tiettyjä ohjelmia, joilla olisi oma suora rahoituksensa. Sitten erilaiset yhteiskunnalliset haasteet ja teollisuus. Meidän täytyy puuttua näihin haasteisiin oikealla tavalla ja siksi olen yhtä mieltä siitä, että näitä prosenttiosuuksia täytyy vielä selventää. Investoinnissa on puutteita, mutta täytyy muistaa, että tutkimusohjelma ja PK-yrityksiä koskeva ohjelma ei saa vesittyä. Täytyy erityisesti muistaa se, että pk-yritykset ovat todella suurin osa yrityksistämme. Tämä ei kuitenkaan säästä sitä, että huippuosaaminen leviäisi entisestään ja näitä saataisiin mukaan toimintaan. Ja täytyy huolehtia siitä, että tietyillä alueilla ei mennä taaksepäin. Täytyy edistää lahjakkuuksia ja täytyy katsoa myös, että tutkijoiden palkkataso on kyllä hyvä, jotta tutkijoita voidaan houkutella. Tarvitaan myös muita indikaattoreita, joiden kautta osaamista voidaan lisätä, kuten sanoin. Näistä sitten klustereista, envinäkökulmasta. Tässä on monia asioita, jotka koskevat meitä suoraan, terveys, ilmasto, ympäristökysymykset. Ja puhuja pyydetään puhumaan hitaammin Kuten esittelijä sanoi, terveysala täytyy tässä ohjelmassa pohtia tarkemmin. Emme voi kuitenkaan Siis tässä täytyy katsoa tiettyjä pieniäkin sairauksia, mutta täytyy muistaa myös se, että sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat eniten kuolon uhreja EU-ssa. Sitten lasten syöpäsairaudet, mikrobiresistenssi ja muut kysymykset täytyy tietysti myös muistaa. Samalla kuitenkin täytyy muistaa edistää myös ympäristökysymyksiä, johon on viitattava oikealla tavalla. Ja kun katsotaan maataloutta budjetissa, sitä ollaan pienentämässä. Mutta jos haluamme kestävää maataloutta, sen täytyy myös ottaa sitten eri haasteet huomioon. Ja tämä tulisi heijastua budjetissa. Tähän liittyy teknologia, mutta tarvitaan myös yhteiskunnallista lähestymistapaa, koska yhteiskunnalliset haasteet ovat niin suuria. Esimerkiksi maahanmuutto on yksi tällainen asia. Usein tutkimusohjelman tuloksia arvioidaan työpaikkojen ja talous lukujen valossa, mutta täytyy katsoa myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tieteellä voidaan vastata suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, mutta täytyy välttää sitä, että syntyy eriarvoisuutta. Eli tuloksia täytyy arvioida uudella tavalla. On katsottava, miten kansalaiset voivat hyötyä näistä tuloksista. Ja vielä lopuksi sukupuolikysymykset. Ne täytyy ottaa ottaa huomioon. Tarvitaan myös tutkimuksia tällä alalla ja naisten osallistumista pitää lisätä. Tutkimus, tutkijoiden ja tutkimuskoordinaattoreiden piiriin pitää saada lisää naisia. Haluaisin onnitella Busoita tästä mietinnöstä. Tässä mennään monessa asiassa hyvään suuntaan. Kiitoksia. Thank you very much. Now, uh, Kiitos. Matthews. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla takaisin täällä valiokunnassa jälleen. Ensinnäkin on kerrottava, että ECR yleisesti on samaa mieltä komission ehdotuksen suunnasta. Niin kuin aina kuitenkin me arvioimme ehdotuksia siltä kannalta, ovatko ne huipputieteellistä arvoa ja annat, an, saavatko kansalaiset vastinetta rahalleen näissä. Ja ettei myöskään tehdä kaksinkertaista työtä kansallisten prioriteettien kanssa, vaan keskitytään niille alueille, missä kansainvälinen työ voi antaa sitä lisäarvoa ja saavuttaa paremmin tavoitteet kuin alueellinen tai kansallinen työ. Haluamme varmistaa, että ehdotettu Euroopan innovaationeuvosto luo todellista eurooppalaista lisäarvoa ja lisää sitä, mitä kansallisella alueellisella tasolla on, ja maksimoi kaikkien eri tasojen osallistumisen, oli se sitten aina suurimmista kansainvälistä tiedeyhteisöstä pienimpiin kansallisiin yhteisöihin, joiden elinvoimaisuutta haluamme lisätä. Olemme tyytyväisiä, että seuraavan MFFn julkitullen Britannia on lähtenyt EUsta ja tervehdin siksi, että tässä jätettiin myös ovi avoimeksi sille, että me voisimme osallistua tähän työhön myöskin. Kaikkihan liittyy Brexittiin ja tämähän on neuvottelijoiden käsissä, emmekä tiedä tasan, mihin tämä sitten päätyy. Kuitenkin Britanniassa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat kuitenkin jonkinlaista osallistumista Euroopan horisonttiin ja tällä tavalla tällainen kansainvälinen rajat ylittävä tiedeyhteistyö, jota oli ennen EUta ja mitä monilla mailla on myös EUn ulkopuolisten maiden kanssa tälläkin hetkellä meneillään, olisi mahdollista. Haluaisimme tasapainon myös näiden apuraha- ja toisaalta lainamekanismien välillä niin, että kaikki, että saamme huippulaatua eh, tieteentekoon, tieteellisiin tuloksiin, koska se hyödyttäisi kaikkia Euroopan kansalaisia. Kiitos. No, Madame Rees. Kiitos, Rova Rees. Kiitos, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä tohtori Byson kanssa kaikissa näkökohdissa, jotka hän esitteli, kuten kaik- olen samaa mieltä kaikkien komission ehdotusten kanssa. Tärkeintä on taata jatkuvuus nykyisen ohjelma Horisontti 2020 ja sen seuraajan kanssa, Horisontti Euroopan kanssa, josta keskustelemme tämän lisää työmme näkyvyyttä. Mutta tämä on tärkeää myös tutkijoilla. On selkeästi tärkeää heille, että projektien valintakriteerit ja tukiasteet sopivat ja täytyy tukea näitä klustereita. Ne olivat horisontti 22 mennessä tai sen suosit, suosio osoittaa sitä. Meillä on jo paljon hakijoita, joille varat eivät edes riitä. Täytyy myös vähentää hallintotaakkaa. Kaikki tutkijat sanovat, vähentäkää hallinnollista taakkaa, yksinkertaistakaa menettelyitä, parantakaa synergiaa ja koordinaatiota muiden EU-ohjelmien kanssa. Se lisäisi tehoista kohta sekä muodon että sisällön suhteen, koska Horisontti Euroopan pitäisi rahoittaa ainoastaan projekteja, joilla on va- voimakkaas saattu vaikutus ja joiden tulokset leviävät laajasti. Se oli lähtökohtainen sopimuksen tavoite. Kaikki tutkijat, jotka saavat projektirahoitusta, hyväksyvät tämän. Ja tässä painotetaan saavutettujen tulosten hyödyntämistä. Perustutkimus on tietysti väistämätöntä sen aseman tuota, mutta täytyy jatkaa teologiaa. Täytyy rohkaista sen kaupallista soveltamista ja täytyy vastata täsmällisiin kirjallisiin haasteisiin, joita yhteiskuntamme kohtaavat. Usein mainitsi terveyskysymykset ja kestävä kehitys. Ja tuon esteen ehdotuksia, jotka vahvistavat näitä tekstin ehdotuksia. Ruokavetonkin otti esille budjettikysymykseen vain alle 100 miljardia euroa. 94 miljardia, 20 miljardia enemmän kuin aikaisemmin. Totesitte sen, Rabuzai, mutta me, me ajattelemme 160 miljardia ja parlamentti haluaisi 120 miljardia tai halusi sitä jonkun aikaa sitten. Olemme luvut ovat aika alhaisia verrattuna keskimääräisen budjettirahoituksen EU-maissa. Sitten yksi nyanssi, jonka halusin välittää, vaan mä tekin, no, ja se oikein luin, tämä halusi siirtää terveysteknologian terveysklusterista digitaalisen IT-ryppääseen. Eikä tämä ole jonkinlainen illuusio, että tämän ongelman ongelmat ovat, ovat teknologisia ongelmia. Ehkä tämä on nyanssi, mutta kuitenkin mainitsemisen arvoinen. Kiitoksia. Very much. Anyone else would like to take the floor? Haluaisiko joku muu puhua vielä? Jos ei, herra Mattei, komissiosta. Thank you, Mrs. Kiitos puheenjohtaja ja kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Kiitos laajasta tuesta. Euroopan horisontti-ohjelmalle. Tervehdimme sitä erityisesti ja erityisesti esittelijä Busoin kanssa olemme käyneet hyödyllisiä keskusteluja ja olemme selventäneet useita seikkoja. Muutama lyhyt selitys sille, miten me näemme näitä tarkistuksia, mitä te olette esittäneet. Muutamia yleiskommentteja ja sitten ehkä ihan muutamia kommentteja joihinkin artikloihin tai johdantosan kappaleisiin. Yleisesti ottaen kaikki tarkistukset, jotka ovat hyvin yleisiä luonteeltaan, puhutaan delegoiduista säädöksistä tai säännöistä ja muista. Tiedämme miten tämä etenee. Tämä on osa sitä kokonaispakettia, erityisesti rahoitusta. Se, ja tietenkin ymmärrämme tukenne kasvavalle budjetille. Se on varmasti ihan viimeisin neuvotteluvaihe sitten toimielinten välissä. Enkä kommentoi sitä nyt tässä vaiheessa. Osa tarkistuksista tarvitsisivat ehkä vielä teknisempää keskustelua. Meillä on tekninen kokous tänään iltapäivällä, jotta voimme hienosäätää muutamia yksityiskohtia. Joskus tuntuu siltä, että muutamat tarkistukset toistavat eh, itseään. Samasta käsitteestä esitetään useita tarkistuksia. Kestävyys esimerkiksi. Tietenkin kestävyyden korostaminen on hyvä, mutta toivoisimme, ettei sitä kerta toisensa jälkeen toistettaisi, koska silloin se hajannuttaa huomiota. Joskus tässä on vähän myös liian määrääviä tai yli, ylimääräisiä yksityiskohtia sisältäviä kommentteja, ja nämä voisivat siihen suunnitteluprosessiin sisältöä oikeastaan, joka on sitten vasta myöhemmässä vaiheessa esiin tuleva asia. Mutta erinomaisia kommentteja, toteamuksia tarkistuksissa, mutta välillä ne menevät kyllä vähän pidemmälle kuin mitä tällaisen innovaation ja tutkimuksen puiteohjelma voi sisältää toimialanaan. Ymmärrämme johdanto-osan kappaleet ovat tietysti hyviä paikkoja tällaisten lausumien esittämiseksi artikloissa niiden esittäminen ehkä vähän liian pitkälle menevä. Ja joskus täällä on myös sellaisia arvolausumia, jotka voivat, joita voidaan pitää negatiivisina sivumerkityksinä – esimerkiksi terveyspolitiikka, elintarvikepolitiikka, niihin liittyviä asioita. Mutta puiteohjelmaan tarkemmin meneminen ei tässä ole tarpeen. On hyvä, että korostetaan kestävää kehitystä. Komissio esittää oman paperinsa tarkastelupaperin Timmermansin johdolla vuoden loppuun mennessä. Avoin pääsy, open access, siihen on useita tarkistuksia ja ehdottaisimme, että me rajoittaisi nyt open access avoimen pääsyn määritelmää, kun puhumme algoritmeista ja ohjelmisto, protokollista ynnä muista. Tässä on suositus, jonka annamme. Haluaisimme tässä pitää kiinni omasta muotoilustamme. Vieläkin johdanto-osaan liittyen on hyvä, että korostetaan myös yhteiskunnan tarpeita ja sidosryhmien osallistamista. Se on yksi keskeinen sisältö sille, mitä Euroopan rakentaminen tarkoittaa yleensäkin. Artikla 7, tarkistus 11. Tässä mainitaan nämä missiot. Tämä on tietysti yksi uutuuksista, joita Eurooppa horisontti Euroopassa on, Euroopan horisontissa on. Ja tämä on vasta ikään kuin tällaisessa kokeiluvaiheessa, tutkimusvaiheessa. Busoin ehdotukset ovat hyvin mielenkiintoisia, mutta meidän on tutkittava eri alueilla, missä tällaiset missiot voisivat olla paikallaan. Haluamme priorisoida tietenkin ja tähän palaamme myöhemmin sitten keskustelussa, jossa sidosryhmät pitää sitouttaa. Euroopan parlamentti on mukana tietenkin ja jäsenvaltiot. Teollisoikeuksista sitten tässä on useita tarkistuksia 17, 18 ja 19 ja Horisontti Eurooppa äh, sallii enemmän joustavuutta kuin Horisontti 2020. nämä sopimukset, jotka tehdään ennen kuin tutkimustuloksia julkaistaan ja voidaan identifioida kohtuulliset osallistumismahdollisuudet ryhmille ehkä tässä tarkistukset ovat vähän liiallisiakin. Sitten nämä aikarajat, joustavuutta tarvitaan tässäkin tietenkin, mutta meillä tietenkin pitää olla jonkinlainen määräaika, perusmääräaika, johon voidaan sitten viitata. Puhuin tässä tarkistuksen 24 negatiivisesta sivumerkityksestä tai konnotaatiosta – Eli että tällä hetkellä saatavat hoidot eivät ole turvallisia ja tehokkaita. Tässä varmasti ehkä on vähän huono sanamuoto eikä ehkä saavuteta sen tavoitetta tai sitä tavoitetta, mitä on haluttu tavoitella. Meitä huolestuttaa myöskin hiukan se, että siirretään klusterin kolme tämä digitaalisuus, digitaaliset ratkaisut terveydenhuoltoon Mielestämme klusterin kolme, joka on tämä teollisuus ja digitaalisuus, ja klusteri yksi, jossa puhutaan terveydestä, niin klusterissa kolme kehitetään teknologioita ja alustoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin, mutta on tärkeää myös näissä klustereissa pitää tiettyjä elementtejä, jotka liittyvät tiettyyn osa-alueeseen, koska meidän on integroitava, so, sopeutettava ja optimoitava niiden käyttöä. Ja ne liittyvät silloin aina ihan tiettyyn osa-alueeseen. Ajattelen esimerkiksi näitä asiakas- tai potilaskeskeisiä innovaatioita ja haluaisimme pitää tämän klusterissa yksi. Kun puhutaan kumppanuuksista, tarkistus 28 tarkemmin ottaen, haluaisimme korostaa, että on tärkeää vahvistaa osallistumista antamalla ihan kassavaroja, määrärahoja, koska mielestäni tässä käteisvarojen antaminen on mielestäni tehokkaampi sanamuoto. Hyppäisin sitten muutamiin elementteihin, joskus tässä mielestäni teknisesti on liikaakin yksityiskohtaisuutta. Tarkistus kahdeksan. Puhutaan mm, merenkulun asioista ja mielestämme tästä voitaisiin puhua kyllä teknisessä kokouksessa ja laittaa se enemmän sinne strategisen suunnittelun puolelle. Tarkistuksessa yhdessä kierto, yhdeksän kiertotalouteen viittaaminen on hyvä asia, se on mielestäni erinomaista. Tarkistus neljä, eli mikä on kansalaisten saama vastine rahoilleen. Tässä on paljon määräyksiä, erityisesti tulosten käyttöönotto artiklassa 35.6 yksi herkkäluontoinen asia tarkistuksessa 18. Tässä nimetään erityisesti yksi sairaus, syöpä, ja tiedämme kyllä, kuinka tärkeä se on, kuinka merkittävä sairaus se on, mutta se, että tähän otetaan nyt erikseen tällainen yksi sairaustyyppi, on ehkä kontraproduktiivista sen suhteen, että kun puhutaan tartunta- tai ei-tartuntataudeista, niin äh, syöpähän ei ole tartuntatauti. Siksi ehdotamme kyllä, että jättäisimme tähän vain ei-tarttuvat ja harvinaiset taudit, jättäisimme syövän pois. Tarkistuksessa 23 eksplisiittisesti viitataan maailman terveysjärjestöön. Mielestäni se ei ole hyvää lainsäädäntökäytäntöä ottaa organisaatioiden nimi mukaan. Organisaatioita me emme mitenkään kontrolloi. WHO, jos se muuttaa sitten listojaan, niin ei meillä ole mahdollisuutta ikään kuin meillä on sitten kädet sidottuna siihen heidän listaansa ja se pitäisi, sitä pitäisi välttää. Ja vielä lopuksi kohta, joka on hyvin yksityiskohtainen, tarkistus 48. Tässä puhutaan arktisen alueen tutkimuksesta. Mielestäni tämä kuuluu klusterin 4 sen vuoksi, että että arktinen alue on kriisissä. Kyllä, mutta se liittyy paljolti ilmastonmuutoskeskusteluun, siksi meidän mielestämme sen paikka paremmin on siellä toisessa klusterissa. Paljon hyviä ideoita esittelijältä on tullut ja muilta. Ja varmasti saamme vielä paremman ohjelman syntymään ja odotamme edelleen jatkokeskusteluja aiheesta. Kiitän. Thank you very much. Now back to you. Ja nyt herra Busaa. Kiitos. Rouva puheenjohtaja ihan nopeasti. nopeasti. Kommentoin myös komissiota. Kiittäisin Rova ja hänen Ja odotan myös tarkistuksia. On tärkeää vahvistaa sitä pientä määrä projekteja voi rahoittaa Horsetin 20, 20 alla. Joten meidän täytyy toimia tehokkaammin. Herra Matthews, on erittäin tärkeää, että kansallisia kansallisten prioriteettien kanssa ei saa mennä päällekkäin ja yhdistyneen kuningaskunnan suhteen odotamme, pysyvätkö he ohjelmassa vai ei. Koska on niin, että muutkin kuin EUn EU-maat voivat saada rahaa tutkimusohjelmiin, jotka voivat osallistua rahoitukseen. Rova Riisa, oli samaa mieltä kanssanne, että hallintotaakkaa pitäisi vähentää. Minä sanon, että hallinnon monimutkaisuus on este, josta pitäisi päästä eroon. Otte myös budjetin esille. Siksi minä ehdotin nämä digita- terveyden digitaaliset ratkaisut digitaaliselle puolelle me terveyden rahoitusta. Kaikki ovat samaa mieltä, että tämä on riittämätön. Ehdotin kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen olisi ohjelman ja klusterin rahoituksen kasvattaminen. Se ei ole helppoa eikä meidän valiokuntamme päätös ja komissakin kanssa pitää keskustella. Kysymys oli merkittävästä kasvusta. Se merkitsee se muiden ohjelmien poistamista. Tämä vaihtoehto jättää vähän enemmän tilaa missiolle, terveysprojekteille ja siirtää terveysprojektien rahoitus digitaaliselle puolelle muihin, muihin klostereihin, että saataisiin lisää rahaa terveydelle. Mutta saa nähdä, mitä tämä vaikuttaisi ohjelman tehokkuuteen. Olen ollut yhteydessä komissioon ja haluaisin kiittää heitä vielä kerran teknisestä informaatiosta. Meillä on teknisiä kokouksia tapaaminen, niin jos sen kun tarvitaan. Panen merkille jotkut kommenttinne. Olet oikeassa, että jotkut tarkistukset ovat liian yksityiskohtaisia. Ehkä ei ole hyvä mainita maailman terveysjärjestöä tekstissä, Mutta painotan sitä, että söpän pitäisi erityisesti viitata ja pitäisi myöskin puuttua lasten syöpiin mutta tämä ei välttämättä ole siis sitovaa. ymmärrä, että teidän täytyy kuulla kaikkia sidosryhmiä, mutta eipä... Mutta jotain prioriteetteja voitaisiin keskustella ja josta voitaisiin päättää parlamentissa. Ja jos jäsenvaltiot hyväksyvät tämän, niin tämä olisi poliittinen signaali ohjelmalle. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Uh, Kiitoksia, herra Bushai, tärkeästä keskustelusta. Tarkistusten takaraja 5. syyskuuta. Äänestys on 10.11. lokakuuta Envissä. Ja viimeinen kohta esityslistalla kattava eurooppalainen teollisuuspolitiikka AIin ja robotiikan alueella. Esittelemme lausunto luonnosta. ja esittelee herra Pietso. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Co prawda dokument dotyczy wszechstronnej polityki europejskiej. Asiakirjassa käsitellään kokonaisvaltaista eurooppalaista politiikkaa, mutta on vaikea jättää pois terveydenhuolto koko tässä tekoälykeskustelussa. Tekoäly tulee vallankumoistamaan teknologian, sosiaalisen käyttäytymisen, talouden ja valtavan eettisen vallankumouksenkin se tuo mukanaan. Tämä ei vaikuta pelkästään Eurooppaan, vaan maailmanlaajuisesti. Tiedämme nyt jo, että Euroopan pitää valmistella kunnon asiakirjat, jossa kuvaillaan ja määritellään, mihin suuntaan näiden sovellusten ja ratkaisujen kanssa on mentävä, esimerkiksi terveydenhuollossa, kun tekoälyä hyödynnetään. Terveysohjelmissa ja kun kehitetään vaikkapa uusia lääkkeitä ja niin edespäin. Tiedämme nyt jo, että robotiikka ja tekoäly, niitä käytetään nyt jo esimerkiksi tarkkuutta vaativassa kirurgiassa. Me kehitämme uusia näkymiä tässä. Ikääntyvä väestö vaatii yhä enemmän hoivapalveluja. Myös ottaen huomioon vammaisten tarpeet ja ikääntyvien tarpeet, robotiikka sen rooli tulee kasvamaan valtavasti sekä teknologisesti että myös sitten sen eettiset näkökulmat on otettava huomioon. Nyt on miettää, miten voimme autonomista robottia säännellä. Robottia, joka hoivaa esimerkiksi mm, jotain vammaista ihmistä. Aikaisemmin meillä on ollut potilas- ja lääkärisuhde, nyt meillä on yhtäkkiä robotti ja ihminen suhde. Emme tiedä, onko tekoälyn kautta mahdollista luoda ymmärrystä ja ehkä emotioitakin, mutta tämä on valtava haaste, koko tämä uusi teknologia. Se tarkoittaa sitä, että meidän on ryhdyttävä toimiin. Toiminta mielestäni on sellaista, että meidän pitäisi pyytää komissiolta suunnitelmaa tulevaisuudeksi tällä alalla – kaikki asiat, jotka liittyvät tutkimukseen ja tekoälyn kehittämiseen, tämä tapahtuu kaikki valtavalla vauhdilla. Meillä on nyt jo itse ajavia autoja, automaattiautoja ja myöskin kokeillaan esimerkiksi julkista viestintää ilman, että ihminen on sitä kirjoittamassa ja sitä hallinnoidaan osittain tekoälyn avulla. Meidän pitää jatkuvasti valvoa näitä prosesseja, seurata niitä ja koko kehityksen dynamiikka tekoälyssä ja robotiikassa tulee vaikuttamaan myös juridisiin oikeusprosesseihin. Juuri vähän aikaa sitten hyväksyttiin asetus lääkinnällistä laitteista. Onko robotti, jota käytetään lääketieteessä, tai robotiikka, joka vaikka korvaa sairaanhoitajan, onko se lääkinnällinen laite vai jotain muuta? Nämä ovat hyvin viimeaikaisia asetuksia ja säädöksiä, mutta en ole aivan varma, onko, ovatko ne ajantasaisia, kun ottaa huomioon ne haasteet, joita meillä nyt on edessämme. Meidän on perustettava asiantuntijaryhmiä ja on kannustettava tietynlaiseen toimintaan ja meidän täytyy myöskin tietenkin pystyä valvomaan sitä prosessia ottaen huomioon kaikki osapuolet Emmekä puhu tässä pelkästään insinööreistä tai biotieteiden tai biolääketieteen asiantuntijoista. Puhumme ihan kansalaisistamme. Pitää olla myös mahdollista luoda jonkinlainen taloudellinen kehys sille, että erityisesti lääketieteeseen liittyvä ohjelma ei joudu aivan kaaukseen. Tähän liittyy myös oikeudellisia kysymyksiä kun seuraa medioita ja näkee, että esimerkiksi lääkäreitä viedään oikeuteen, kun he ovat tehneet hoitovirheen. Miten robotteja rangaistaan? Viedäänkö ne oikeuteen? Ketä vastaan se oikeussyyte nostetaan sitten? tämä lyhyt lausuntoluonnos on vasta ikään kuin eh, herättelyä sille, että mitä kaikkea komission on otettava huomioon, kun se laatii kattavan suunnitelman asian käsittelemiseksi. Vielä yksi eh, mm, sivuraide. Tässä oli yksi käännösvirhe ja ilmoitan, että tästä käännösvirheestä pyritään pääsemään eroon ja siitä tehdään vielä äh, esittelijän muutos, eh, tarkistusehdotus. Ja ensimmäisenä varjoesittelijänä herra Mikko Lashik. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää herra Piehää tästä hyvin laaditusta lausunnosta tästä aiheesta, joka on entistä tärkeämpi. Aiheeseen on pureuduttava täsmällisesti ja syvällisesti, jotta voidaan käsitellä erilaisia teknologioita, jotka perustuvat tekoälyyn. Vastuullamme on sadakan hyvää hallintoa niin, että meillä on vakaat lainsäädäntöpuitteet ja niin, että otetaan kansalaisten relevantit sidosryhmät huomioon. Kävin hiljattain vierailulla Aalstin kaupungin sairaalassa Belgiassa, tai siis muutama vuosi sitten, ja silloin näimme, miten Da Vinci-robottia, hieno teknologiaa käytettiin leikkauksen aikana. Näin kirurgi pystyy operoimaan täsmällisemmin kuin perinteisin keinoin. Tämä tietenkin pätee vain tiettyyn määrän leikkauksia, ei kaikkiin leikkauksiin. Teknologinen kehitys ja sen hyödyt olivat aivan selviä. Kuten tässä lausunnossa sanotaan, tekoälyllä ja robotiikalla on valtavaa potentiaalia, erityisesti terveysalalla, joka onkin meille yksi tärkeimpiä arvoja Tämä liittyy myös ympäristöön ja turvallisuuteen. Ja siksi tietopohja ja analyysi tekoälyn kautta yhdistettynä asiantuntijuuteen voi lisätä tehokkuutta terveydenhuollon, elintarviketurvallisuuden ja muun mm. muassa ympäristön alalla. Huhtikuussa laadittiin tekstissä puhuttiin siitä, että investointeja tehostetaan ja katsotaan ja laaditaan myös eettisiä suuntaviivoja. Ja tämän vuoden lopussa tällaiset suuntaviivat saadaankin. Ne perustuvat perusoikeuskirjaan. Ja tässä on mukana eettinen työryhmä. Viimeisessä tämän eettisen työryhmän lausunnossa todetaan tekoälystä ja robotiikasta ja autonomisista järjestelmistä, että on äärimmäisen kiireellistä tarkastella tarkemmin tekoälyyn liittyviä vastuukysymyksiä. Autonominen teknologia saattaa toimia jossakin vaiheessa ilman suoraa ihmisen valvontaa, joko meidän hyödyksemme tai haitaksemme. Ja tämän lausunnon mukaisesti todella peräänkuultaan sitä, että noudatamme etiikkaa, ihmisen arvokkuuden, solidaarisuuden, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, vastuullisuuden ja muiden periaatteiden pohjalta – tietosuoja, yksityisyyden suoja, kestävyys ja muut kysymykset täytyy myös ottaa huomioon. Haluaisin kiittää huomiota huolta herättävään kysymykseen. Parlamentin keskusteluissakin puhutaan joskus autonomisten robottien omasta juridisesta statuksesta – Pitää tehdä selväksi, että robotti on aina ollut ja tulee aina olemaan pelkkä väline. Ja ihminen kantaa vastuun sekä tuottajana että käyttäjänä. Emme saa astua tässä ansaan siitä, että ihminen vapautetaan tavallaan vastuusta, kun tekniikka kehittyy. Uskon, että saameakan vakaat puitteet etiikalle ja oikeudelliset puitteet robotiikalle, ja että Euroopasta tulee tässä etusijainen toimija. Ja laadin myös toivottavasti rakentavia tarkistuksia lausuntoon. Now, uh, Madame Gentile. Gentile. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. En lähde toistelemaan sitä, mitä jo tässä kuulimme. Tekstihän on hyvä, olen tästä yhtä mieltä. Tässä täytyy muistuttaa meitä kaikkia sitä, kuinka tärkeä tämä keskustelu on ja kuinka tärkeää tämä lausuntomme vastuuvaliokunnalle on ja myös jäsenvaltioiden rooli. Uudet teknologiat ja innovaatiot voivat osaltaan auttaa vastaamaan terveyskysymyksiin ja on katsottava, miten tätä kautta voidaan avata uusia ovia järjestelmien, kansallisten terveysjärjestelmien kestävyydelle ja kilpailukyvylle. Nyt ollaan avaamassa ja aloittamassa vaihetta, jossa luvut lähtevät eksponentiaaliseen kasvuun. Ja terveydenhuollossa innovoinnit, teknologiset innovoinnit pitää ottaa huomioon. Terveydenhuollon kulut ovat todella merkittäviä. On tauteja, kroonisia ja muita tauteja, joita on hoidettava. Tarvitaan siis teknologisia innovaatioita, mutta niiden täytyy olla älykkäitä. Se, että pelkästään jättäydyttäisiin teknologian käsiin ilman, että suojeltaisiin inhimillistä käyttäjän profiilia, voi olla rajoittava tekijä näille valtavan hienoille mahdollisuuksille. Eli yhdessä muiden toimielinten ja myös yritysmaailman kanssa. Ja yrityksillähän on lukuisia motivaatioita lähteä kokeilemaan tällä alalla eri asioita. Me voimme varmasti tätä kautta tarjota työpaikkoja. Tarvitaan oikeanlaisia taitoja tietojen keruussa, terveydenhuollon alalla. Ja tätä kautta sitten voidaan parantaa hoitoja ja ennaltaehkäisyä. Esimerkiksi sitten rokotukset tai se, miten tiedonkeruulla voidaan paremmin tehdä poliittisia päätöksiä esimerkiksi rokotekäytänteiden osalta vanhusten parissa tai muuten hankalassa tilanteessa asuvien osalta. Ja aina on katsottava myös kustannuksia minun ja varmasti muidenkin mielestä. Näihin kustannuksiin pitää puuttua oikealla tavalla. Sekä robotiikassa, tekoälyssä että tiettyjen kroonisten tautien hoidossa. Ajattelen myös sitä, miten tässä voitaisiin rajoittaa julkisia menoja. On katsottava vaikutuksia ympäristöön, kun käsitellään lääkkeitä. Tämä on toinen tärkeä aihe. On katsottava sitä, miten teknologian kautta voidaan esimerkiksi valvoa sitä, onko lääkkeet, onko henkilö ottanut lääkkeen – näin voidaan parantaa elämän laatua ja täytyy muistaa, että pian todella suurin osa meistä elää pitkälti yli 65-vuotiaaksi. Danke, Frau. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, on aivan selvää, että tekoäly ja robotiikka muuttavat tulevaisuutta hyvin monilla aloilla, tutkimuksessa, liikenteessä, teollisuustuotannossa, vanhusten hoidossa, terveysalalla ja ehkä jopa myös koulutuksessa. Teko, äly muuttaa myös eettistä ajatteluamme tai vaikuttaa siihen ja mahdollisesti myös muuttaa sitä. Tästä voi tulla ihmiskunnalle hyvä mahdollisuus, mutta vain jos käytämme näitä uusia teknologioita älykkäästi ja vastuullisesti. Robotiikka ja tekoäly varmasti tulevat aiheuttamaan myös haittavaikutuksia. Nämä kielteiset, välttämätön paha, kielteiset vaikutukset, jotka ovat välttämätön paha, vaativat sitä, että todella käydään ja tehdään vastuullista politiikkaa, jolla ne voidaan minimoida. Tarvitaan poliittista valvontaa. Meillä on mahdollisuus käyttää näitä teknologioita mahdollisimman hyvällä tavalla hyväksemme, jos näihin haasteisiinkin osataan puuttua. Valeuutiset, väärät tiedot, jotka, joita levitetään tekoälyn kautta, kyberturvallisuus, yksityisyyden suojan puuttuminen, kuilu köyhien ja rikkaiden välillä maailmassa ovat tällaisia ongelmakysymyksiä. Tiukempi poliittinen sääntely on mielestäni ainut tapa todella estää tällaisia uusien teknologioiden mukana tuomia haittavaikutuksia. Joka tapauksessa odotan innolla yhteistyötä kollegoiden kanssa. Aihehan on äärimmäisen mielenkiintoinen. Se ei nyt välttämättä ole sellainen asia, jota yleensä täällä nyt keskittyisin työstämään, mutta mielenkiintoinen se on. Kiitos. Solignon. Eh, Kiitos, puheenjohtaja Minusta että tämä on avainasia parlamentissa. Koska me edustamme Euroopan kaupunkeja, tämä on kysymys Digitaalista vallankumousta pitäisi käyttää ihmisten auttamiseksi. Terveys on alue, jossa näin voi käydä. Pitäisi käydä. Siellä voimme myös parantaa Euroopan lähentymistä ja vaikuttaa alueiden epätasapainoon. Ja luoda digitaalisen talouden malli, joka heijastaa eurooppalaisia arvojamme. Yhteisiä arvoja ja prioriteetteja. Siinä on teknologisia, sosiaalisia ja moraalisia arvoja, joista on jo puhuttu. Pysin puheenvuoroa, koska olen digitaalisen Euroopan ohjelman varjoesittelijä. Ja sille on koronamerkitty 9,2 miljardia ja sitten siitä 2,1 miljardia tekoälylle, joka on päivän keskustelun teema on tärkeää kansalaisille, että työskentelemme tehokkaasti ja fokusoidusti. Ja on tärkeää, että integroidaan tämä digitaalisen Euroopan ohjelma lisärahoitukseen. On tärkeää, että voimme käyttää tekoälyä ratkaisemaan kansalaisten ongelmia. Haluatko joku muu puhua? Sitten herra Heikkilä. Thank you very much. Um... Kiitos. Nimeni on Juha Heikkilä. Olen komission tekoälyosaston johtaja ja kiitän parlamenttia ja valiokuntaa tästä lausuntoluonnoksesta. Se ottaa esille useita tärkeitä asioita, asioita, jotka ovat paikkansa pitäviä ja sellaisia asioita, joita komissiossa meidän mielestään pitää ottaa vakavasti. Monet asioista, joita lausuntoluonnossa otetaan esille, ovat sen mukaisia, mitä komissiossa ajatellaan, aivan kuten tiedonannossa on tekoälystä Euroopalle julkaistu 25.4. tänä vuonna. Ja esimerkinomaisesti mainitsisin eh, tässä mainitun rahoituksen lisäämisen näille teknologioille, aivan kuten edellinenkin puhuja mainitsi sen. Ja miten tämä on tulevaisuuden teknologia, kuinka merkittävä vaikutus sillä tulee olemaan elämään, työelämään, kaikki, kaikilla eri osa, e, elämän osa-alueilla. Tietenkin oikeudelliset kysymykset, eettiset kysymykset, vastuukysymykset ja asiat, jotka liittyvät siihen, miten teknologiaa otetaan käyttöön ja minkälainen e, vaikutus sillä on, ne ovat tärkeitä osatekijöitä tässä kokonaisuudessa. Itse asiassa komission lähestymistavan ydinkohta sellaisena kuin olemme sen esittäneet on, että meillä on holistinen lähestymistapa, kokonaisvaltainen eurooppalainen lähestymistapa, joka erottaa itsensä esimerkiksi Aasian tai vaikkapa Yhdysvaltojen lähestymistavasta. Tässä avainasemassa on ymmärrys sille, että keskeinen ominaisuus on myös se, että ei-teknologiset asiat otetaan hyvin vakavasti myös. Aloite, jonka esittelimme, sillä ei ole pelkästään teknologisia komponentteja, vaan kolmesta pilarista kaksi on ei-teknologista. Eli keskitymme siihen, miten valmistautua sosioekonomisiin muutoksiin, joita tekoäly tuo mukanaan, ja sitten myös nämä juridiset ja eettiset asiat, jotka liittyvät uuteen teknologiaan. Haluamme vahvan eurooppalaisen tekoälyekosysteemin, tässä teknologiapilarissa on vahvoja toimenpiteitä sille sekä horisontti 2020 että myös tulevalle budjettikaudelle monivuotisessa rahoituskehyksessä digitaalinen Eurooppa ja Euroopan horisontti ohjelmissa eurooppalainen vahva ekosysteemi. Siinä on merkittäviä toimenpiteitä esimerkiksi tekoälyssä, joka pohjautuisi yhdelle alustalle. Se on jo meneillään oleva aloite ja sitten kokeilla, kokeillaan myös jotain, joka liittyy algoritmeihin. Nämä ovat yksityiskohtia, jotka menevät siihen suuntaan, että varmistamme, että meillä on todella eurooppalainen tekoäly, ekosysteemi, joka on vahva. Ja samaan aikaan sitten uskomme, että on hyvin tärkeää meille seurata kehitystä, tämän teknologian kehitystä nimenomaan, ja ottaa se huomioon, jotta voidaan nähdä, onko olemassa oleva lainsäädäntö, nimittäin meillä on jo aika paljon lainsäädäntöä, joka liittyy tähän teknologian, missä määrin se soveltuu tarkoituksensa ja missä määrin sitä on tarkistettava. Tällainen lähestymistapa meillä on, jotta seuraamme teknologiaa hyvin läheisesti ja varmistamme, että ymmärrämme, miten se kehittyy ja tarvitaanko lainsäädäntömuutoksia esimerkiksi. Olemme ilmaiset tämän sillä tavalla, että me haluamme tehokkaasti sellaista lähestymistapaa tekoälyyn, joka hyödyttää yhteiskuntaa ja ihmisiä kokonaisuudessaan, ja tämä on eurooppalainen ominaisuus. Konkreettinen, konkreettiset toimenpiteet ja konkreettista toimintaa tällä alalla on jo, erityisesti mitä tulee etiikkaan ja oikeudelliseen puoleen. Meillä on korkean tason asiantuntijaryhmä, jolla on ensinnäkin eettiset ohjeet laadittavanaan ja toisaalta sitten myös investointipolitiikka tekoälylle. Ja tämä ensimmäinen luonnos pitäisi saada vuoden loppuun mennessä ja sitten ensi vuonna loppuun hiottu versio. Tämä korkean tason asiantuntijaryhmä meillä on akatemiasta, kansalaisyhteiskunnasta, tiedeyhteisöstä iso ryhmä, 52 henkilöä, korkeatasoisia asiantuntijoita edustettuna tässä asiantuntijaryhmässä. Ja tällä asiantuntijaryhmällä on tarkoitus myös tehdä yhteistyötä tekoälyallianssin kanssa, joka on laajaperäinen monen sidosryhmän yhteinen online-foorumi, missä käydään keskusteluja nyt jo Siinä on noin 1300 jäsentä ja erilaisia näkemyksiä eh, vaihdetaan siellä. Se on avoin foorumi, sinne voi osallistua eh, näihin tekoälykeskusteluihin ja tämä vaikuttaa sitten myös korkean tason ryhmän toimintaan. Mitä tulee vastuukysymyksiin, juridisista kysymyksistä on myös erillinen asiantuntijaryhmä, joka käsittelee näitä vastuukysymyksiä ja itse asiassa tiedonannon yksi toimista olikin sellainen, että meillä on kattavampi raportti vastuukysymys haasteista ja, ja vaikutuksista ja päätelmistä, jotka liittyvät tähän teknologiaan, että tällainen annettaisiin ensi vuoden puolivälissä. Nämä ovat konkreettisia toimenpiteitä, jotka osoittavat siihen suuntaan, että meillä on eurooppalainen lähestymistapa tekoälyyn ja se koskee meitä kaikkia. Ne asiat, jotka täällä on otettu esille, heistelevät hyvin sitä eh, ajattelutapaa, joka meillä komissiossa on, ja nämä on otettu huomioon, kun tiedonantoa laadittiin. Ja itse asiassa tässä on selkeä äm, ehm, kysyntä tällaiselle vastuulliselle ja inhimilliselle lähestymistavalle suhteessa tekoälyyn. Olemme nähneet tämän myös kansainvälisissä yhteyksissä ja huomaamme, että tälle on kysyntä ei pelkästään kansalaisilta, vaan myös eri, erilaisilta sidosryhmiltä. Huolenaiheet otetaan vakavasti, otetaan inhimillinen aspekti tässä huomioon, teknologian mahdolliset riskit, jättämättä huo, huo, huomiota Eh, mahdolliset riskit. Eli jos syntyy tällainen luottamuksen ilmapiiri, niin silloin se hyödyttää meitä kaikkia osapuolia ja eurooppalaisia erityisesti, jotta voidaan hyödyntää tekoälyä maksimaalisesti, eh, mutta minimaalisella riskillä. Vielä lopuksi mainitsisin sen, minkä lausuntoluonnoksessa on mainittu myös. Jäsenvaltiot ovat myös mukana. Meillä on koordinoitu suunnitelma jäsenvaltioiden kanssa – jossa kaikki jäsenvaltiot viittaavat julkilausumaan, jonka ovat allekirjoittaneet 24 jäsenvaltiota plus Norja. Ja nyt tämä julkilausuma on allekirjoitettu kaikissa EUn jäsenvaltioissa ja Norjassa tietenkin myös. Eli meillä on hyvin laajaperäinen tuki jäsenvaltioilta näille teknologioille enkä maininnut sitä, mutta tämä kävi ilman muuta selväksi, että terveys on hyvin tärkeä tämän teknologian soveltamisala. Ja se on tietenkin sellainen alue, missä kaikki nämä eettiset ja juridiset kysymykset otetaan hyvin vakavasti. Kiitos. Missä Pieka? Herra Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kommenteista Ymmärrän, että tämä lausunto on lyhyt. Tällainen menettely meillä on. Kiittäisin myös komissiota, että olette tarttuneet teemaan ja että arvostatte tekoälyn mahdollisuuksia. Me tiedämme, että AI valtaa kaikki elämän piirteet pohjimmiltaan ja lääket tässä terveydenhuollossa tämä on kaikkein lähellä meitä ja siksi turvallisuus on erittäin tärkeä näkökulma. Kansalaisena ja meppinä suhtaudun tähän varoen empien, koska kasvoin ympäristössä, jossa kaikki oli ihmiskeskeistä. Mutta maailma muuttuu. Emmekä me sitä varmaan voi muuttaa. estääkään. Mutta toivon, että, että yhteiskuntamme eivät dehumanisoidu, mutta epäinhimilliseksi. Ja tämä on minun päämääräni. Kiitos. Kiitos kaikille teille. Keskustelu on päättynyt. Tarkistusten takaraja 6.9. äänestys marraskuussa. Paljon kiitoksia ja hyvää lounasta. Sarvakokous on Strasbourgissa. 13. syyskuuta.